So, liebe... No niin, hyvät kollegat. Tervetuloa takaisin ympäristövaliokuntaan. Minulla on nyt erityinen ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi puhemiehemme Jerzy Buzek. Tervetuloa jälleen tähän valiokuntaamme. Tiedän, että teillä on suuri kiinnostus ympäristöön ja ympäristönsuojeluun ollut jo vuosia ja siksi onkin ilo saada teidät tänne joukkoomme. Toivotan tervetulleeksi pääsihteerimme Klaus Wellen. Hän on henkilö, joka on myös toiminut aktiivisesti näissä asioissa. Toivotan tervetulleeksi myös varapuhe miehen, joka vastaa ympäristökysymyksistä, Isabel Durand. Tervetuloa. Ja kaikki henkilöstön edustajat. Niin, Meillä on hiukan juhlallisempi hetki nyt valiokunnassamme. Allekirjoitamme tämän EMAS-julistuksen, ekohallinnointi, Euroopan parlamentin ekohallintojärjestelmä. Me toimimme ympäristönormien ja tavoitteiden alalla. Olemme toimineet jo vuosia ja pyydämme kansalaisia tekemään paljon – ja siksi mielestäni on aivan oikein ja tärkeäkin, että osoitamme myös itse voivamme toimia mallina. Euroopan parlamentti on paljon jo tehnytkin. Meillä on vuodesta 2004 ollut jo EMAS-asetus, jota tarkastelimme uudelleen 2009 ja pääsihteeri lupasi osallistua tähän keskusteluun puhemiehen ohella käymään keskustelua ja sen jälkeen allekirjoitamme uuden asiakirjan. Meillä on 27 kansallista parlamenttia tämän Euroopan parlamentin ohella. Ehkä olisi hyvä ajatus, että EMAS leviäisi tästä rakennuksesta kansallisten pääkaupunkien suuntaan. Meillä on nyt siis tällainen parlamentin emas. Ehkä puhemies, tämä on asia, jota voitaisiin kehittää, pohtia. Onko tämä hyvä aihe, jonka tiimoilta tehdä yhteistyötä? Tervetuloa siis jälleen. Annan teille nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tämä on hyvä mahdollisuus jälleen kerran minulle tavata ympäristövaliokuntaanne Vasta 14 tai 16 kuukautta on kulunut siitä, kun minut valittiin parlamentin puhemieheksi ja sitten palaankin ympäristövaliokuntaan, joten eipä tässä suurta pitkää pitkää aikaa kuluu. <clears throat> Tämä EMAS-sitoumuksen allekirjoittaminen on erittäin tärkeä tilaisuus, koska jälleen kerran haluan todeta, että me olemme siitä hyvin kiinnostuneita ja Euroopan parlamenttikin on keskustellut vihreistä kysymyksistä. Ihan, alustamme, ihan alusta alkaen, siitä alkaen, kun Euroopan parlamentista tuli demokraattisesti valittu parlamentti vuonna 1979 ja ympäristö on aina ollut meidän sydäntämme lähellä oleva aihe ja meillä on ollut pysyvä valiokunta, joka käsittelee näitä asioita aina vuodesta 1979 alkaen. Voidaan todeta, että meillä on tässä Euroopan parlamentissa poliittista tahtoa levittää näitä ajatuksia, emas-ajatusta muillekin parlamenteille, kansanedustuslaitoksille Euroopan unionissa. Ja me uskomme syvästi, että me voimme vähentää ympäristövaikutuksiamme. Siksi haluamme aloittaa emasin. 17 prosenttia on hiilipäästöjä vähennetty viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden, vuoden aikana. Ja me olemme luvanneet, että pääsemme 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, jopa ehkä aikaisemmin, aikaisemminkin. Me tiedämme oikein hyvin, että uudistuvista energialähteistä saatava sähkö, kierrätys ja paperin säästäminen ovat erittäin tärkeitä asioita. <clears throat> Olen ilahtunut siitä, että Rova Jedo on aloittanut tutkimuksen, jonka tarkoitus on ottaa käyttöön yleinen järjestö, jonka avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Myös yksilöiden täytyy pyrkiä korvaamaan niin paljon matkustamista muilla keinoin kuin mahdollista. Jos haluamme olla uskottavia, kun keskustelemme ympäristöstä, meidän täytyy tehdä omat kotiläksymme Euroopan parlamentissa. Ja se on oikein hyvä syy nyt tänään kokoontua ja allekirjoittaa uudestaan EMAS-sopimus. Olen myös aivan vakuuttunut siitä, että ennen Kankuunia. Kankunhan on erittäin tärkeä tälle valiokunnalle ja Euroopan parlamentille ja koko Euroopan unionille, koska mehän haluamme olla johtoasemassa ympäristöasioissa. On erittäin tärkeää, että en Kankunia ja Kankunissa saamme aikaan hyviä tuloksia. Tässä vain omia näkökulmiani teidän kanssanne jaan. Pidän teitä ystävinäni ympäristövaliokunnassa, eikä varmasti ole mahdollista saavuttaa päästötavoitteita Kioton jälkeen ihan tulevina vuosina, mutta meidän täytyy keskittää ponnistuksemme kolmeen tärkeään seikkaan, joita, joita on mahdollista saavuttaa jatkossa enemmän kuin tätä nykyään. Ensinnäkin metsien tuho on ongelma. Meidän täytyy miettiä, miten voimme lopettaa metsien tuhoutumisen. Toiseksi teknologiat kaikki, mikä liittyy teknologiaan. Me tiedämme oikein hyvin Euroopan parlamentissa, tässä ympäristövaliokunnassa, ITRE-valiokunnassa, sen, että ilman uusia teknologioita emme voi lopettaa ympäristön muutokseen liittyviä ongelmia. Ihmisinä me ymmärrämme tämän oikein hyvin. Ja meidän täytyy parantaa teknologian siirtoa. Teknologian siirtoa täytyy myös toteuttaa vähemmän kehittyneissä talouksissa, kehitysmaissa. Eli tämä on yksi tärkeä osa eurooppalaista energiayhteisöämme. Ja kolmas aihe, josta täytyy aloittaa vakava keskustelu, on se, että meidän täytyy aikaan saada sopeutumis- ja lieventämisrahasto. Potsdamissa aloitimme tämän. Kööpenhaminassa viime vuonna tilannetta parannettiin, mutta vieläkään rahaa ei ole rahastossa riittävästi. Ja on erittäin tärkeää, että voimme kehittyvissä maissa parantaa tilannetta – meidän täytyy myös aloittaa vakavat keskustelut Johannesburgia silmällä pitäen. Olisi hyvä, jos saisimme tämän aikaan jo Kankunissa. En ole varma, oletteko yhtä mieltä kanssani tästä, mutta haluan itse vain tässä kertoa omien henkilökohtaisten keskusteluitteni, käymieni keskusteluiden tuloksia. Ei tämä ehkä ole paras mahdollinen uutinen, jonka teille voin tässä esittää, mutta Tämä olivat, tässä olivat ne kolme mielestäni tärkeintä saavutusta, jotka tulisi saavuttaa ennen Kankunin kokousta. Olen myös keskustellut puheenjohtajan kanssa. Siitä, mitä itse aion Kankunissa tehdä. En, valitettavasti ei ole mahdollista vaan valmistella useita kokouksia Meksikossa. Ehkä mä pääsen vain yhdeksi päiväksi Cancuniin. Ja siksi minun täytyykin eh, kollegalleni Jou Lainelille ja koko valtuuskunnalle antaa eh, tehtäviä. Itse en valitettavasti pääse eh, konferenssiin. Olin itse Palissa, Potsonissa, Kööpenhaminassa neljä päivää sitten olin Nairobissa, joten kyllä minulla on kokemusta jo näistä neuvotteluista tietyiltä osin tietysti tilanne voisi olla parempikin, mutta tämä nyt on tällainen avoin, avoin kysymys vielä. Pari, muutama päivä sitten aloin keskustella asiasta teidän puheenjohtajanne kanssa, joten jätän tämän avoimeksi vielä. Toki olisin valmis lähtemään itse konferenssiinkin, mutta nähtäväksi jää. Tässä oli kaikki. Thank you very, very much. Uh, we know... Suuret kiitokset. Me tiedämme, miten sitoutunut olette ilmastonsuojelun. Mainitsitte huippukokoukset COPSin, jossa olette ollut kankuunissa. Pyrimme edelleen olemaan kunnianhimoisia. Me valmistelemme marraskuun täysistuntoa varten julkilausuman, joten keskustelua käydään myös täällä valiokunnassa ja yhtä lailla täysistunnossa myöhemmin. Ja meidän kunnianhimoisena tavoitteenamme on edelleen saada aikaan maailmanlaajuinen sopimus ilmaston suojelemisesta, mutta tietysti olemme realisteja ja haluamme neuvotella Cancunissa tällaisen maailmanlaajuisen sopimuksen eri osatekijöistä, ehkä COP myöhemmin sitten Johannesburgissa saa aikaan kattavamman sopimuksen. Olisi tarpeen saada osa siitä aikaiseksi jo Cancunissa ja tiedämme, että te haluatte mielellänne tulla mukaan, olla siellä meidän kanssamme ja ymmärrämme, että teillä on paljon myös aikataulussanne muuta asiaa käsiteltäväksi. Ehkä olette sydämenne ja mielenne puolesta mukanamme. Me kerromme teille sitten, miten Meksikossa menee. Suuret kiitokset ja annan nyt puheenvuoron meidän varapuhemiehellemme Isabel Duranille. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen todellakin sitä mieltä, että tämä EMAS-ohjelma, josta minä parlamentin varapuhemiehenä olen vastuussa, se on tällainen anti-greenwashing-ohjelma, koska tietenkin meidän täytyy samanaikaisesti toimia sanojemme mukaisesti. Puhemies tästä jo muistutti. On tärkeää, että parlamentti ja erityisesti sen ympäristövaliokunta ei ole ainoastaan elin, joka säätää lakeja, vaan myöskin näyttää esimerkkiä ja jotta me voimme näyttää esimerkkejä, niin silloin ne välineet, joita me voimme käyttää, niiden täytyy olla todellisia välineitä. Mitä hyötyä on käyttää ja ostaa saastuttavimpia, vähemmän saastuttavia autoja, jos sitten niillä ajetaan enemmän? Eli loppusummahan todennäköisesti päästöjen suhteen olisi suurempi. Mitä järkeä on käyttää hyviä energialähteitä, jos sitten loppujen lopuksi kulutaan energiaa enemmän? Eli EMAS on hyvä väline, jonka kautta me kaikki parlamentissa voimme oppia oppia todellisella tavalla ponnistelemaan ekologisuuden puolesta. Me voimme tietenkin toimia ja tehdä paljon paremmin kuin mitä tähän mennessä on tehty. Ja tämä on myöskin sellainen asia, jonka äh, tiimoilta meidän täytyy saada ihmiset liikkeelle parlamenttien, parlamentin jäsenten keskuudessa. Tämä myöskin on työtä, johon kaikkien täytyy lähteä mukaan. EMAS täytyy jokapäiväisessä elämässä ottaa käyttöön. Ja jos me näin teemme, niin silloin me olemme tuolla talon ulkopuolella sata kertaa uskottavampia, kun me puolustamme ympäristöasioita. Jos me voimme osoittaa, että tämä parlamentti on parlamentti, ei nyt nollapäästö parlamentti, siinä me, siihen me emme ole vielä päässeet, mutta olemme päässeet pidemmälle ja siitä tulee myöskin taloudellisia säästöjä. Itse istun budjettivaliokunnassa ja siellä työstetään vuoden 2011 talousarviota koskien parlamentin talousarviota. Jos me voimme osoittaa, osoittaa, että jos me asetamme vakavasti otettavia ekologisia tavoitteita, niin sillä sitten vähennämme vielä kuluja, niin silloinhan me tapamme kaksi kärpästä yhdellä iskulla me osoitamme, että parlamentti ottaa vastuuta veromaksajien rahojen käytöstä. Eli tämä on erittäin hieno väline, joka täytyy tehdä tunnetuksi. Se varmaan tuleekin tapahtumaan ensi vuonna pöytäkirjan kautta, mutta se täytyy tehdä tunnetuksi myöskin parlamentin sisällä. Ja ympäristövaliokunnan jäsenillä on aivan erityistä vastuuta tässä asiassa, koska eh, me emme voi yhtäältä säätää lakeja ja sitten toisaalta toimisimme eri tavalla kuin mitä olemme sanoneet. Eli tämä on hieno väline, meidän täytyy tutustua siihen ja me voimme saada parlamentin kannalta paljon enemmän aikaan näissä ympäristöasioissa sen avulla. Uh, Kiitokset rouva varapuhemies ja nyt meillä on puheenvuorot kustakin eri puolueen ryhmästä. Tiedän, että meidän työskentelymme sekä Brysselissä että Strasbourgissa muodostaa tietynlaisen taakan. Ehkä se nyt ei oteta, sitä nyt ei oteta tässä esille, kun ihmiset käyttävät puheenvuoronsa. Tietysti me haluamme keskittyä tällaisenkin seikkaan tässä valiokunnassa, mutta ehkä puhutaan tuosta toisessa yhteydessä. Otamme täältä puheenvuoroja. Linda McEvan oli EMAS-asetuksen esittelijä. Ehkäpä hän voi käyttää puheenvuoron ensin. Parisen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En tarvitse neljä minuuttia. Haluan vain kiittää puheenjohtaja, puhemiestämme, koska tiedän, että hän ottaa ilmastonmuutoskysymykset hyvin vakavasti. Olette tehnyt kovasti työtä ennen Bostonia, Balia ja Kööpenhaminaa ja edistystä saatiin aikaan. Ne, jotka tekevät työtä tässä instituutiossa, tietävät, että voisimme paljon tehdä paremminkin ja enemmänkin tässäkin rakennuksessa voidaksemme säästää energiaa, ja siksi EMAS on niin tärkeä kuin se on. Kun sovimme muutoksista emasiin viime vuonna, niin halusimme varmistaa sen, että voimme ensin lakaista oman porstuamme ja tämä hiilihyvityskysymys oli erittäin hyvä asia. Mutta mutta kun täällä nyt puhutaan vaikkapa näistä muovipulloista, niin kysymys kuuluu, että mihin nämä muovipullot menevät. Annan yksinkertaisen esimerkin. Strasbourgissa on eri jäteastiat eri paikkoihin, mutta sitten kun jätteet kerätään, niin ne päätyvät samaan suureen pussiin. En tiedä, onko kierrätys ja lajittelu lopulta kovinkaan onnistunut hanke Strasbourgissa tai Brysselissäkään. Toki haluamme, että emasia sovelletaan kaikkialla Euroopan unionissa eri järjestöissä. Viime vuonna teimme yksinkertais, yksinkertaistimme järjestelmää ja jopa tässä parlamentissa on ollut ongelmia, kun kerta sijaitsemme kolmessa eri paikassa, Brysselissä, Strasbourgissa, Luxemburgissa kolmessa eri maassa, jossa on eri mai, lakeja, eri lainsäädäntöä, joten meidän on ollut aika hankala soveltaa emassia. Jos me emme onnistu, niin onhan selvää, että yrityksillä tulee olemaan vielä suurempia ongelmia, eli yritimme yksinkertaistaa emasia. Ja toivottavasti useammat yritykset, yhtiöt tulevat pienentämään hiilijalan jälkeään – ja parantavat juoksuaan monilla rintamilla ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Joten kiitän teitä kovasti puhemies ja myös varapuhemiestä kiitän. Odotan, että näemme todellisen muutoksen tuulten puhaltavan ympärillämme ja kaikki otamme Emasin ilolla vastaan. Äh, no niin, suuret kiitokset ja sitten Richard Seeber. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että meillä on puhemies Busek ja pääsihteeri ja varapuhemies paikalla. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on asettanut itselleen tällaisen velvoitteen, enkä minäkään aio nyt puuttua tuohon kysymykseen Strasbourgista ja eri toimipaikoista. Se on hankalaa. Tiedämme, mikä juridinen tilanne on. Silti voisimme pohtia, mitä voisimme parantaa. Kankuunnista. Olisin erittäin iloinen, jos herra puhemies hyvin tiukasta aikataulustaan huolimatta huolimatta voisi osallistua juuri siksi, että meillä on nyt Lissabonin sopimus. Olisi tärkeää, että parlamenttina antaisimme selkeän merkin. Ei ole kyse siis suinkaan meidän puheenjohtajamme Jo Lainenin väheksynnästä. Hän hoitaa tämän tehtävän aivan loistavasti, mutta puhemies Busek olisi varmasti loistava symboli ja hänen avullaan voisimme nostaa Euroopan parlamentin merkitystä hänen läsnäolonsa myötä koko konferenssissa. Mitä tulee EMAS-juttuun, pari pikkuasiaa äh, rouva puhemies ja herra puhemies, molemmat mainitsivat, että meidän on näytettävä hyvää esimerkkiä. No pyytäisinpä teitä tutkimaan, miltä tilanne oikein vaikuttaa tämän meidän rakastamamme kuljetus palvelun suhteen. Miten tämä tarjouskilpailu eteni? Onko meillä sellaisia ajoneuvoja, jotka ovat ympäristöystävällisiä? Me kaikki arvostamme luonnollisesti paljon tätä meidän kuljetuspalveluamme, mutta meillä olisi tässä huomattavat mahdollisuudet hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen. Tämä ei ole mikään populistinen toimi. Tänä aamupäivänä ilmastimme, äänestimme esimerkiksi kevyistä hyötyajoneuvoista. Me edellytämme niiltä tiukkoja normeja. Tässä voisimme todella näyttää hyvää esimerkkiä. Eräs seikka, kiinnosti minua, koska en ole itse tupakoitsija. Meillä on täällä joka paikassa näitä tupakointikieltoja, mutta kovinkaan paljon parlamentin jäsenet eivät tunnu näitä itse noudattavan. Meidän täytyy olla tässä rehellisiä. Me teemme sääntöjä muille, mutta kyllä meidän pitäisi olla sen verran johdonmukaisia, että omassa talossamme noudattaisimme laatimiamme sääntöjä. Muutoin emme ole kovinkaan uskottavia. Lopuksi vielä suosikkiaiheeni vesi. Minulla ei ole sellainen vaikutelma, ettäkö tämä parlamentti olisi vedenkäyttönsä puolesta tehokas. Tiedän, että pitää olla vettä käytössä Brysselissä, Strasbourgissa ja niin edelleen, mutta me olemme äskettäin tarkastelleet uudelleen kolmea vesidirektiiviä ja varmasti me hyväksymme niitä ajatellen tiukkoja sääntöjä, mutta yhtä lailla meidän pitää hoitaa tässäkin oma tupa ensin kuntoon. Kiitoksia. Niin, vesituhlaus Strasbourgin vessoissa on varsin selvä ilmiö. Niistä ei oikein ole hyötyä ja niissä kulutetaan paljon vettä. Christine. Kiitos. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tukea sitä, että tämä järjestely nyt uusitaan ja tämän valiokunnan jäsenet, me tulemme varmaankin kannustamaan ESA, EMASia järjestämään seminaarin jonkinlaisen esitelmän valiokunnan jäsenille. Meidän tulisi ottaa johtoasema tämän emasasian seuraamisessa, jotta me voimme antaa sille poliittista tukea tarvittaessa. Yksi asia. Minä en koskaan ole törmännyt autoteollisuuteen, tai autotehtaaseen, jossa ei olisi seinillä tilastotietoja suorituskyvystä tai esimerkiksi talojen kohdalla eristyksestä. Tämähän on sitä, että hallinnoidaan mittaamisen kautta, kun puhutaan energian käytöstä, päästöistä, veden kulutuksesta, voimavarojen käytöstä, jätteenhuollosta. Niin jos menee autotehtaaseen, niin sieltä löytyy, näkee valtavia julisteita, joissa sanotaan, näin me toimimme, tämä on tavoite ja tässä ollaan menossa. Ja olisi mukava, jos pääsihteeri voisi miettiä, mihin parlamentissa tällainen voitaisiin laittaa. Olisi mukava, jos voisin viedä vierailijaryhmät tuollaisen seinän eteen, jossa sitten kerrottaisiin vierailijoille, miten parlamentti toteuttaa näitä periaatteita. Ja se voisi olla sitten esimerkkinä muillekin toimielimille. Davis. Kiitokset Chris Davis. Ja viimeisenä puhujana Karl Schlüter. Kiitoksia minut nimitettiin hiljan emas vastaavaksi tässä valiokunnassa. Olen iloinen siitä, että tulitte tänne valiokuntaamme, mutta ehkä meidän täytyy myös olla valppaampia itse. Me emme välttämättä täytä kaikkia tavoitteitamme. Muistaakseni kymmenen vuotta sitten päätimme, että 5 prosenttia energiasta tulisi tuottaa itse. En minä näe ainuttakaan aurinkokennoa täällä parlamentin ö, katoilla esimerkiksi. Eli mistä, tämä, mistä se 5 prosenttia energiaa nyt sitten on? Ja miksi aina katsotaan näitä 80 gramman papereita, kun 65kin riittäisi? Ja miksi käytämme muovipulloja? Miksi emme tee tarjouskilpailua, jossa pyytäisimme uudelleen käytettäviä pulloja. Nämä muovipullot ovat ihan haaskausta. Entäpä nämä lamput? Varmasti on aika kallista kiivetä tuonne kat- katolle ja vaihtaa lamppu. On kuitenkin uudenlaisia lamppuja. miksi me käytämme edelleen näitä elohopeaa sisältäviä vanhoja lamppuja? Miksi emme lanseraa julkaisuja? julkista tarjouskilpailua, jossa pyydettäisiin tarjouksia LED-lampuista. Ne saattavat olla kalliimpia noin kertahankintana, mutta ylläpitokustannukset kyllä varmasti ovat edullisemmat ajan oloon. Ja tietokoneet. Minä saan ö, tietokoneen per vuosi. En minä tarvitse uutta tietokonetta joka vuosi. Esimerkiksi Tukholman lääninhallitus voisi saada viisi kertaa enemmän tietokoneita ja yhteyksiä, jos käytettäisiin valokaapeleita. Meillä on kaikenlaisia erilaisia kaapeleita täällä, mutta jos meillä olisi tehokas keskustietokone, niin silloin jokainen yksittäinen tietokone olisi vain terminaali, jota voitaisiin käyttää useampia vuosia, koska ohjelmistomuutokset tehtäisiin vain yhteen suureen keskustietokoneeseen ja aina kun tulisi ongelma, niin ongelmat olisi helpompi ratkaista. Me säästäisimme aikaa, tietokoneiden korjaajat ja ekspertit säästäisivät aikaa ja säästäisimme aikaa ja energiaa. Entäpä sitten autot? Miksei edes voisi saada valinnanvapautta ajaa pienemmällä autolla niin, että kuljettajilla olisi mukavat työolot ja meillä olisi mukava ajaa? Ja miksi emme voi mennä pyörällä kotiin ja tuoda se takaisin. Me saamme käyttää pyörää vain päivän mittaan. Kyllä meidän pitäisi saada viedä, mennä pyörällä kotiinkin saakka, ja sitten seuraavana päivänä toisemme pyörän takaisin. Nämä ovat vain tällaisia yksinkertaisia pieniä, pienen MEPin näkökulmasta, näkökulmasta esitettyjä ehdotuksia. Ehkä meidän tulisi toteuttaa näitä. Kiitos. Yeah, thank you. No niin, kiitokset. Puhemies, paljon erilaisia ideoita tästä valiokunnasta. Varmasti myös parlamentin muilla jäsenillä. Chris Davies ehdotti tuota työpajaa Emasista ja että pääsihteeri tutkisi hiukan kaikkia näitä eri ideoita. Olkaa hyvä, teillä on vielä viimeinen sana ennen kuin allekirjoitamme tuon asiakirjan. Kiitoksia, esititte kovasti hyviä ajatuksia muun muassa lampuista, valaistuksesta, sähköstä. Pääsihteeri on kysynyt hallinnolta, mitä meidän pitäisi tehdä. Siis kymmenen tärkeintä asiaa Emasin suhteen. Teillä on, meillä on muutamia vastauksia. Yksi ajatus oli juuri se, että vaihdettaisiin kaikki lamput ensi vuonna. Se tulee maksamaan yhdestä kahteen miljoonaa. Ja neljässä vuodessa investointi, investointi maksaisi itsensä takaisin. Ei ollenkaan hullumpaa. Tällä tavalla voitaisiin siis saada raha takaisin neljässä vuodessa. Ja sitten meillä on tällainen, olisi hyvä, jos meillä olisi tällainen aloitelaatikko, mutta ehkäpä hallinnon kanssa voimme järjestää yleisen kokouksen niin, että ei välttämättä olisi tarpeen tällaista aloitelaatikkoa perustaa. Eli voitaisiin ihan aloittaa keskustelu uudestaan, koska meidän täytyy avoimesti keskustella ja tehdä kaikki voitavamme, jos haluamme olla Euroopassa ja maailmassakin johtoasemassa. Joten allekirjoittakaamme nyt tämä paperi. Siinä tuo hieno viesti. Kiitos, että saavuitte. Haluan vain kertoa teille, että tämä TV-kamera on parlamentin oma kuvaustiimi. Meillä oli eilen paikalla media, sehän on hyvä asia. Ja menemme nyt allekirjoittamaan tuon asiakirjan ja sitoudumme Emasin toiseen kauteen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Tag Hyvät kollegat, me jatkamme esityslistallamme eteenpäin. Parlamentin puhemiehen vierailun jälkeen minulla on nyt kunnia toivottaa tervetulleeksi kalastusasioista vastaava komission jäsen Rova Damanaki. Tervetuloa tänne ympäristövaliokuntaan. Tietenkin teidän ensisijainen valiokuntanne on kalatalousvaliokunta, epäilemättä. Tämä keskustelu on sellainen, jota valiokunnan jäsenet ovat toivoneet. Älkää pelätkö siellä kalatalousvaliokunnassa, emme halua millään lailla lähteä toimivaltoja kyseenalaistamaan, mutta meriympäristö eh, liittyy niin monella tapaa siihen, mitä me täällä käsittelemme. Ja nyt onkin hyvin mielenkiintoista kuulla teiltä, minkälaisiin aloitteisiin ja toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta saamme aikaan kestävää politiikkaa tällä tärkeällä alalla. Juuri tänä aamuna me hyväksyimme päätöslauselman joka koski öljynporauksia merialueilla ja ennen kaikkea sitä, mitä EU voi tehdä omilla vesillään. Minä muistan vielä erittäin hyvän puheen Strasbourgissa ennen kesälomataukoa juuri tästä aiheesta. Se miellytti minua, koska se oli selkeä puhe, hyvin johdonmukainen puhe. Siitä kävi hyvin ilmi, miten korkeita vaatimuksia meidän on asetettava Eh, niille, jotka käyttävät näitä voimavaroja nykymäärissä. Niin, kalastus ja ympäristö, hyvin monimutkainen, hyvin monella tapaa verkottunut aihe. Minä odotan teiltä mielenkiinnolla teidän ajatustenne esittelyä kalastusalalta. Olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja Lainen, kunnian Arvoisat jäsenet, olen todella iloinen siitä, että minut on kutsuttu tänne tänään keskustelemaan kanssanne tästä yhteisen kalatalouspolitiikan uudistamisesta. Me emme voi paeta sitä faktaa, että nämä asiat ovat tiivissä yhteydessä kalatalouteen. Tästä syystä olen iloinen tästä kutsusta tulla tänne valiokuntaanne ja todellakin äh, haluaisin, että sekaannutte näihin minun asioihini pitäisin siitä kovasti, koska tarvitsen tukenne, jos me haluamme radikaalilla tavalla muuttaa kalatalouspolitiikkaa ja jotta me voimme pitää kiinni kestävyydestä. Ja sanoisin niin, että politiikan menestyminen vaatii tiivistä yhteistyötä kalatalouden ja ympäristön välillä. Tämä on ainoa tapa, jolla me voimme saavuttaa molempien politiikan alojen tavoitteet. Eli kuten tässä jo mainittiin, minä en ole peitellyt sitä, että minä haluan ympäristötekijät tämän uudistuksen ytimeen. Uskon, että me todellakin tarvitsemme tällaisen ekosysteemi lähestymistavan kalatalouden hallintaan. Me tarvitsemme integroitua politiikkaa ja sieltä täytyy löytyä ympäristöpilari, siis tämä tällainen meriasioiden puitedirektiivi. Minä haluan luoda sellaista politiikkaa, joka nimenomaan ajaa meristrategian tavoitteita ja tämä tarkoittaa sitä, että uuden politiikan täytyy saavuttaa hyvä ympäristön tila merillä. Meidän politiikamme kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kalataloutta huoletaan niin, että merinisäkkäät, kalat ja linnut, ne voivat uusiutua ja kasvaa. Toisin sanoen kalaa täytyy kalastaa kestävillä tasoilla ja mahdollisimman vähän sivusaaliita ja merinisäkä sivusaaliita tulisi syntyä. Kalastuksen ei tule myöskään vaikuttaa biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen, mukaan lukien tämä Natura 2000-sitoumuksemme. Meidän täytyy myöskin vähentää tai jopa poistaa nämä poisheitot, koska siihen meillä ei enää ole varaa. Tämänhetkinen kalatalouspolitiikka sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Siinä on puutteita kaikkien näiden edellä mainittujen asioiden suhteen. Me teimme tämän vihreässä kirjassa selväksi ja sidosryhmät olivat samaa mieltä, ei kaikki, mutta hyvin suuri osa niistä. Meillä on rakenteellista ylikapasiteettia laivastossa ja tulos on se, että kalakantoja kalastetaan liikaa. Ja toinen ongelma liittyy lyhytnäköisyyteen. Esimerkiksi se, että joka vuosi ministerineuvostokokouksessa tapellaan näistä kalastuskiintiöistä ja tämä on katastrofi, joka tulisi välttää. Jopa tänä vuonna yritin ennen politiikan uudistusta, yritän tehdä tämän asian suhteen jotakin, haluaisin teidän tukenne mutta älkää ymmärtäkö minua väärin. Tämän politiikan epäonnistuminen ei ole ainoastaan neuvoston syytä. En yritä sanoa, että neuvosto on ainoa syypää. Minun täytyy myöntää, että tämä top-down lähestymistapa ei anna liittävästi omistajuutta ja vastuuta itse kalateollisuudelle. Jos me otamme nämä kolme ongelmaa, ylikapasiteetti, lyhytnäköisyys ja top-down lähestymistapa, ja jos me tähän lisäämme vielä sen, että joskus poliittista tahtoa sääntöjen noudattamiseen on puuttunut, niin silloin syntyy tuloksena katastrofi. Ja tämä, tähän suuntaan me olemme nyt menossa. Kuten olen monen otteeseen jo todennut täällä parlamentissa ja muuallakin, tämänhetkinen tilanne ei, sen ei tule jatkua. Me tarvitsemme todella syvälle luotavan uudistuksen. Tämän lisäksi meidän täytyy todellakin hankkiutua eroon siitä uksomuksesta, että ympäristönsuojelu ja kalatalous ovat jollakin tapaa epäyhteen sopivia. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä ekosysteemi lähestymistapa täytyy ottaa tiiviimmin mukaan tämänhetkiseen kalatalouspolitiikan uudistukseen. Ja sen tuloksena kalatalouspolitiikka, sieltä tulisi puhua esimerkiksi herkkien kutemisalueiden suojelemisesta, muiden habitaattien, esimerkiksi korallialueiden suojelemisesta. Ja uusi politiikka myöskin tulee suojelemaan muita lajeja, ei kohdennettuja lajeja, esimerkiksi haikaloja ja merilintuja. Meidän tulisi käyttää esimerkiksi erityissuunnittelun välinettä, silloin, kun me nimeämme näitä kalatehtaita, joille annetaan lupia, jotta me koordinoimme tätä työtä kalatalousasioissa. Meidän täytyy myöskin ottaa tällaiset toimet huomioon pitkäaikaisissa suunnitelmissa. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä itse asiassa minun aikomuksenani onkin laajentaa kattamaan nämä pitkän ajan aikavälin suunnitelmat kaikkiin kaupallisiin kalajalostamoihin. Nämä meidän tavoitteemme ja aikeemme No, niihin täytyy liittää kuitenkin varoituksen sana ja minun täytyy tässä puhua täysin vilpittömästi. Kaikki nämä hyvät aikeet, ne jäävät täysin tyhjää kumiseviksi, jos meidän ajattelutapamme ei muutu. Meidän täytyy välttää mikrohallinnointia poliittisella tasolla. Meidän täytyy asettaa sellaisia tavoitteita, jossa tarjotaan vaihtoehtoja täytäntöönpanon jäsenvaltioissa ja näin me aiommekin toimia. Me tarvitsemme järjestelmää, jossa kalateollisuus ja muut sidosryhmät ovat todellisella tavalla mukana ja ottavat tarpeellista vastuuta. Vain tuollaisessa tilanteessa me voimme odottaa todellista parannusta, mitä sääntöjen noudattamiseen tulee. Ja tästä syystä toistan sen, että minä haluan vihreämmän, yksinkertaisemman ja hajautetumman yhteisen kalatalouspolitiikan. Tämä on meidän ongelmamme ja meidän päämäärämme. Tämä tarkoittaa sitä, että äh, tavoitteet täytyy asettaa selkeästi, kun me asetamme näitä perustavoitteita. Ristiriitaiset äh, tai sekaavat äh, tavoitteet johtavat lyhytnäköisyyteen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että myöskin yhteiskunnan ulottuvuus on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin nämä muut. Tästä voitte olla aivan varmoja mutta mutta minun täytyy tässä jo hyvin selkeästi sanoa, että, ja tämä tulisi olla selvää kenelle tahansa, että ilman terveellisiä kalakantoja ja kukoistavia ekosysteemiä meillä ei tule olemaan olemassa minkäänlaista kalataloutta. Kestävyys on ainoa tapa, jolla me voimme saada aikaiseksi kukoistavat kalavarannot ja taata elintason kalastajille ja heidän perheillensä, eli kestävyys ensin. Tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus päästää sitten minut tähän aiheeseen, joka liittyy pienimuotoiseen kalastukseen. Hyvin usein sillä on suuria vaikutuksia rannikkoyhteisöjen hyvinvointiin ja elintasoon, ja nämä rannikkoyhteisöt ovat äärimmäisen tärkeitä, tämän te tiedätte jo. Eli pienen mittakaavan alukset, ne usein harjoittavat kalastustoimintaa, joka haittaa vähemmän ympäristöä, ja se on myöskin valikoivampaa kuin muun laivaston suorittama kalastustoiminta. Ja tästä syystä minun kannaltani on täysin välttämätöntä, että nämä rannikkolaivastot eivät uudistuksessa jää häviävälle kannalle. Lopuksi haluaisin vielä painottaa yhtä asiaa. Yhteinen kalatalouspolitiikka, siinä ei ole kysymys ainoastaan eh, pienestä sektorista se kattaa myöskin kalataloustuotteiden yhtenäismarkkinat. Tästä 50 prosenttia tulee tuonnista. Siis yli 50 prosenttia meidän kuluttamasta kalasta tulee vientituotteina, tuontituotteina. Ja tästä syystä me haluamme edistää kestävää kalastusta myöskin EU-vesistöjen ulkopuolella monenvälisissä sopimuksissa ja alueellisten kalajärjestöjen ja kahdenvälisten sopimusten kautta. Haluaisin vakuuttaa teidät siitä, että tämä ulkoinen ulottuvuus on tärkeä osa uudistusta. Ja tämän lisäksi aion ehdottaa, ehdottaa myöskin uutta yhteistä markkinajärjestelyä, jotta se vastaisi näitä perusperiaatteita ja tavoitteita, joita kalatalouspolitiikan uudistukselle on asetettu. Kuluttajille täytyy antaa vakuutuksia siitä, että se kala, jota he ostavat, tulee eh, kestävistä lähteistä ja meidän täytyy pyrkiä löytämään oikeat tavat eh, etiketöidä nämä tuotteet. Sitten vielä yksi hyvin tärkeä kohta, sen säästin tähän puheenvuoroni loppuun, yhteispäätösmenettely. Tämä uudistus tulee olemaan ensimmäinen Euroopan unionin historiassa, josta tehdään päätöksiä yhteistyössä neuvoston ja parlamentin välillä. Ja kun nyt olette kutsuneet minut tänne tänään, niin te olette osoittaneet sitä aktiivista osallistumistanne tähän kalatalouspolitiikan uudistusprosessiin, ja tästä olen kovin iloinen. Haluan olla rehellinen ja sanon, että tarvitsen teidän apuanne, kun me lähdemme neuvottelemaan tämän todellisen uudistuksen aikaansaamisesta. On liian monia ääniä, jotka ajattelevat siihen tapaan, että uudistuksessa onnistutaan, jos hieman muutetaan tilannetta siellä täällä ja silloin homma on hoidettu tällaisia kuulen, mutta itse olen vakuuttunut siitä, että tällä tavalla toimiminen ei tule riittämään. Ja tästä syystä minä tarvitsen teidän mukanaoloanne, kun me tartumme tähän uudistushaasteeseen ne ajatukset, joita me tänään vaihdamme, no niistä saamme ajattelun aihetta tuleviin pohdintoihimme ja haluaisin kannustaa teitä jatkamaan aktiivista osallistumista tähän kalatalouspolitiikan uudistamisprosessiin ja odotan innolla myöskin lisää yhteistyötä teidän kanssanne tulevina kuukausina ja tulevina vuosina. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja, Frau Kommissarin Damanaki. No niin, rouva komission jäsen Damanaki. Monet kiitokset tästä hyvin selkeästä esityksestä. Ette tuottanut meille pettymystä tämä jatkaa sillä linjalla, mitä kuulimme teiltä jo täysistunnossa. Olemme kuulleet jo moneen otteeseen ekosysteemi, lähestymistapa kalatalousalalla on se, mitä me toivomme ja mitä me myös tukisimme. Te pyydätte meidän tukeamme. Varmasti sitten olette myös tyytyväinen meidän jäsentemme puheenvuoroihin, kannanottoihin. Aloitamme poliittisten ryhmien puolueiden koordinaattoreista. Richard Z. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komission jäsentä näistä puheenvuoroista. Meidän valiokuntamme erityisesti antaa tukensa hänen hankkeelleen uudistaa yhteinen kalatalouspolitiikka, ennen kaikkea tuoda siihen lisää kestävyyttä. Me tiedämme kaikki, että tällä hetkellä monia lajeja on kalastettu liikaa ja meidän on saatava aikaan jonkinlainen tasapaino. Islannissa käydessäni olin hyvin vaikuttunut sikäläisistä tuloksista, mitä siellä kalastuspolitiikalla on saatu aikaan, koska johtopäätöksenä oikeastaan oli, että tarvitaan yksinkertaista politiikkaa, vahvaa itsevalvontaa ja tiukkoja seuraamuksia. Mitä monimutkaisempi koko koneisto, sitä vaikeampi valvoa ja todentaa. Tässä siis tuo lähtökohta, jonka te itse mainitsitte. Yksinkertaisempi, valvottavampi, mutta myös tiukat seuraamukset. Se on aivan oikea lähestymistapa. Näin voimme saavuttaa tilan, joka ajaa jonkinlaista kestävyyttä kalatalousalalle. Natura 2000 puolestaan ja luonnon monimuotoisuus. Tiedämme kaikki, että tällä hetkellä me näemme luonnon monimuotoisuuden katoavan nopeasti. Tiedämme myös, että vain 10 prosenttia näistä Natura 2000-alueista on merialueita. Tämä nyt ei tietysti ole teidän toimialanne Natura 2000-alueiden ajaminen, mutta ei varmastikaan onnistu myös teidän tahtonne vastaisesti lähteä määrittelemään jonkinlaisia parempia suoja raja-alueita. Sehän olisi vähintäänkin tervetullutta. Kiitoksia. Thank you, Richard. Kiitokset Richard Zebä ja sitten Kriton Arsenis. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ja olen henkilökohtaisesti samaa mieltä siitä, mitä sanoitte. Haluaisin esittää muutaman yksityiskohtaisemman kysymyksen. Ensinnäkin monissa komission teksteissä puhutaan näistä vaihtoehtoisista keinoista, esimerkiksi tonnikalan kohdalla. Siellä esitetään skenaarioita, joissa puhutaan yhteiskunnallisista vaikutuksista ja ja luvanannoista. Sitten mitä tulee tähän romutuksen, halusin tästä saada tietoa, mitä olette tästä mieltä. Ja jos tonnikala on häviämässä, niin tulisiko kalastaminen kieltää tietyillä alueilla, vaikuttaisiko se tonnikalakantoihin? Ja sitten vielä viimeiseksi me odotamme paljonkin tästä yhteisen kalatauspolitiikan uudistamisesta, joka on nyt siis tulollansa. Jos tämän uuden kalatalouspolitiikan puitteissa ja uusien sopimusten puitteissa, oletteko sitä mieltä, että parlamentin pyyntö toteutuu? Toisin sanoen se, että että me saisimme kolmansien maiden kanssa kalataloussopimuksia aikaan ainaistaan silloin, kun me saamme tiettyjä vakuutuksia. Tietyt ehdot täyttyvät esimerkiksi mitä tulee biologisen monimuotoisuuden suhteen. Chris Davis. Kiitoksia ja Chris Davis. Thank you, Kiitoksia komissaari ja kiitoksia kovasti johdannostanne. Ne olivat oikein tervetulleita sanoja. Olen varmasti jo aiemminkin sanonut, että pidän teidän työtänne ehkäpä komission tärkeimpänä. Ja jos katsomme tätäkin komission mandaattia tulevien vuosien kulut, muutaman vuoden kuluttua, niin jos te onnistutte pistämään meriimme vähän lisää kaloja, niin se tulee kyllä olemaan pitkän tähtäyksen saavutus. Pari kysymystä. Te varmaan ehkäpä jo vastasitte tähän, mutta minä kuulen koko ajan huhuja siitä, että te haluatte hiukan vetää takaisin kunnianhimoisia tavoitteitanne, koska teillä on poliittisia paineita. No, kun puhuitte, teitte selväksi sen, että haluatte syvää luotavan uudistuksen. Ehkäpä te yritätte torjua tätä poliittista painetta. Tai ehkä huuhut eivät edes pidä paikkaansa. Ehkä voitte kommentoida tätä. Toiseksi. Kun ajatellaan Euroopan kalakantoja, niin ongelma on se, että yhteinen kalastuspolitiikka enemmän tai vähemmän pitää kalakannat vakaina tai auttavat niitä uudistumaan, mutta tasot ovat edelleenkin paljon alhaisemmat kuin mitä meret pystyvät ylläpitämään. Ja jos halutaan siirtyä parempaan järjestelmään, jossa meillä olisi maksimaaliset kestävät saaliit niin, että kaikki se olisi hyväksi sekä ähm, kalavoille ja kalan syöjillekin, niin kalastus, kalastusponnistusta tulisi vähentää jonkin aikaa niin, että kaloilla on, että on mahdollisuus päästä takaisin tähän hyvään tilanteeseen. Ja kun te puhutte neuvoston kanssa, niin minkälaista poliittista tukea neuvostosta saatte niille muutoksille, jotka ovat tarpeen? Millaista poliittista tukea saatte komissiolta, esimerkiksi komission puheenjohtajalta? Saatteko tukea? Ymmärtääkö hän teidän tehtävänne tärkeyden? Ja toiseksi, onko neuvostossa riittävästi tahoja, jotka ymmärtävät, että täytyy tehdä pitkän tähtäyksen muutoksia, vai käykö niin, että joulukuussakin ja tulevina vuosina joudutte vain tekemään lyhyen tähtäyksen ratkaisuja? Tough questions. Tiukkoja kysymyksiä. Ja nyt tiukkoja vastauksia. Sandrine Beillet seuraavana. Merci, euh, madame. Kiitos, Rova Damanaki. Aivan ensimmäiseksi sen lisäksi, että kiitän teitä siitä, että tulitte valiokuntaan, niin haluaisin käyttää käyttää tilaisuutta hyväksi kiittääkseni teitä siitä rohkeasta kannasta, jonka esitettiin kesäkuussa, mitä tulee punatonnikalaan. Eli haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää teitä vielä kerran siitä, että sitouduitte tähän asiaan tässä asiassa uhanalaisen lajin kohdalla. No niin, kollegat jo ovat äh, puhuneet tästä, eli biodiversiteettiin mietinnössä, josta äänestettiin viime viikolla, niin parlamentti teki tuolloin selväksi ja tunnusti sen, että eurooppalainen strategia on epäonnistunut. Ja siinä painotettiin myöskin sitä tärkeää roolia, joka yhteisellä kalatalouspolitiikalla näissä asioissa on. Ja kuten te tiedätte, merialueiden biodiversiteetti on uhan alla, tilanne on huolestuttava huolestuttava. 88 prosenttia lajeista niitä ylikalastetaan ja 30 prosenttia lajeista on jopa biologisen henkijäämisen tason alapuolella. Eli todennäköisesti kannat eivät koskaan tule palautumaan ja tämä asettaa vaaranalaiseksi kokonaisen taloudellisen toiminnan sektorin, mutta myöskin kansalaisten eh, elintarvikkeiden lähteitä meidän vastuumme, ja tästä varmaankin olette samaa mieltä, meidän tapamme hoitaa kalataloutta on hyvin ratkaisevassa asemassa. Rova Damanaki, haluaisin todellakin vakuuttaa teille, että teillä on meidän tukemme, jotta tämä yhteisen kalatalouspolitiikan uudistus johtaa siihen, että me voimme säilyttää lajit ja voimme myöskin palkita niitä toimintoja, joilla biodiversiteettiä säilytetään. Haluaisin tietää, missä me tänä päivänä olemme menossa ja mitä sitoumuksia voitte antaa, jotka liittyvät näihin kriteereihin, toimiin, joita kohdistetaan biodiversiteetin suojelemiseen tulevassa kalatalouspolitiikassa ja mitä toimia on suunnitteilla, jotta tämä merten biodiversiteetti palautettaisiin ennalleen tulevissa politiikoissa? Suuret kiitokset ja eh, Gebrandi. Chairman, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella komissaaria siitä, että tulitte tänne ja pyritte saamaan tukeamme tuleville yrityksillenne saada aikaan kestävää yhteistä kalastuspolitiikkaa. Kun tapaan ihmisiä ja keskustelen Euroopasta heidän kanssaan, niin usein he valittavat siitä, että Euroopan parlamentin täytyy jatkuvasti matkustaa Strasburgiin ja pitävät sitä kaikkein suurimpana Euroopan ö, haittana ja yleensä vastaan aina, että no ette sitten ole vielä nähneet y- yhteistä kalastuspolitiikkaa. Olen hemmetin vakavissani. Minun mielestäni Euroopan ei tulisi toimia näin. Ja te kyllä nyt sanoitte aivan samalla tavalla ja valititte neuvostostakin, eikä meidän pitäisi ainoastaan neuvostosta valittaa, vaan tehdä itsekin enemmän. Odotan todella ehdotuksianne tulevaksi yhteiseksi kalatalouspolitiikaksi, joten en nyt tässä kohtaa poraudu siihen yksityiskohtaisesti. Mutta minulla olisi yksi kysymys, joka liittyy tähän ylhäältä alaspäin menevään ongelmaan, eli siihen, että meidän tulisi siirtyä kohti alue, suurempaa alueellisuutta. Jos katson nyt YKPtä ja sitä, miten se tällä hetkellä toimii, ja jäsenvaltioita, jotka ovat vastuussa sen täytäntöönpanosta, ja kuulen tarinoita siitä, että jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan tiukkoja täytäntöönpanon suhteen, niin miten te tiedätte, että asiat tulevat toimimaan paremmin silloin, kun politiikka on vielä alueellisempaa kuin aiemmin? Ja sitten vielä pari yksityiskohtaisempaa kysymystä Sinievä Tonnikalasta. Minä olin e sites konferenssissa Dohassa jokin aika sitten ja opin siellä, että Euroopan unionilla on lopultakin sellainen näkemys, joka on äh, ihan hyvä, mutta äh, Japani pisti kapulaa rattaaseen. Sa- Japani sanoi, että sitesin ei pitäisi käsitellä sinievä tonnikalaa, vaan ikatin tulisi käsitellä sitä. Kysymykseni kuuluu, Aiotteko olla sitä mieltä ja uskotteko, että neuvostokin aikoo peräänkuluttaa nollakiintiötä ikatissa? Ja toinen kysymys. Oletteko valmis keskustelemaan siitä, että perustettaisiin sinievät onnikalalle välimerellä tällaisia suojelualueita erityisesti lisääntymisaikana? Ja sitten kun ajatellaan sitä takaisinmaksukysymystä, eli jos ylittää kiintiön yhtenä vuonna, niin saa vähemmän kiintiötä seuraavana vuonna. Vuonna 2007, kun kiintiöitä pienennettiin, ikat sopii kahden vuoden palautusjärjestelmästä, eikä keskustellut siitä, että kiintiötä vähennettäisiin. Pelkään, että sama ilmiö toteutuu marraskuun ICAT-kokouksessa ja voin, haluaisin teiltä vakuutuksen siitä, että näin ei tapahtuisi. Suuret kiitokset. Jos haluatte, voitte vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. I would like to thank because... Haluaisin kiittää kaikkia, koska puheenvuorot olivat hyvin konkreettisia ja selve, selkeitä. Haluaisin ensin tehdä selväksi, että minullakin on paljon odotuksia tämän uudistuksen suhteen ja koska olen itse kunnianhimoinen tai tietäisin nämä asiat paremmin kuin te, tämä ei ole syy, vaan ajoitus on avainasemassa. Jos me menetämme mahdollisuuden, niin silloin tulevaisuutta kalataloudessa ei ole ja todellakin uskon tähän ja tästä syystä me pyrimme hyvin muodollisiin arvioihin tämänhetkisestä tilanteesta – me olemme pyytäneet hyvin muodollista vaikutusarviointia ja tutkimusta tästä tämänhetkisestä tutkimuksesta. Me olemme saaneet tulokset, emme tulevaisuuteen liittyen, mutta meillä on jo tulokset liittyen tämänhetkiseen tilanteeseen ja politiikkaan. Nämä on toimitettu myöskin neuvostolle ja komissiolle, siis täällähän puhuttiin poliittista tuesta, eli menin komission eteen näiden faktojen kanssa, tämän arvion kanssa. Ja nämä faktat sanovat selvästi, että jos tämänhetkistä politiikkaa jatketaan, niin kymmenen vuoden päästä vuonna 2012 kuusi tai kahdeksan meidän 136 lajista on vielä jäljellä. Tämä on siis komission tilaama muodollinen vaikutusarviointi. Tämä ei ole mikään kansalaisjärjestön tekemä tutkimus tai ympäristövaliokunnan julkilausuma, vaan tämä on muodollinen vaikutusarviointi, jonka komissio tilasi kollegiossa. Tästä on keskusteltu ja kollegio teki päätöksen siitä, että sen täytyy tukea minua tässä hyvin radikaalissa uudistuksessa. Ja aika on nyt koittanut tälle. Minä haluaisin puhua tässä hyvin vilpittömästi ja rehellisesti. Komissio tulee tekemään ehdotuksen ja voin sanoa, että minun ehdotukseni tulee olemaan kunnianhimoinen. Tietenkin ehdotukseni tulee teille ja neuvostolle, sekä parlamentille että neuvostolle. Ja minun ehdotukseni tulee parlamentin täysistuntoon, ei ainoastaan ympäristövaliokuntaa. Tämän te varmaankin jo tiesitte. Tässä täytyy keskustella kaikkien jäsenten kanssa ja sille täytyy saada jäsenten tuki, mutta ympäristövaliokunnalla on sanansa sanottavana tässä asiassa ja tästä syystä teidän tukea pyysin. Eli ehdotus tulee olemaan kunnianhimoinen se ei tule olemaan tällainen äh, pienin mahdollinen nimittäjäehdotus. Mutta sen jälkeen asia täytyy viedä neuvostoon ja siellä joudun neuvottelemaan näistä asioista. Tämä on ilmiselvää ja minun täytyy sanoa, koska tässä nyt esitettiin kysymys neuvoston tilanteesta, niin minulla ei kovinkaan paljon liittolaisia siellä ole. Neuvostossa meillä ei ole tässä kestävyysoptiossa paljonkaan ähm, liittolaisia, tässä viittaan hallituksiin. Ongelmana on se, että että tilanne yleisesti ottaen sellainen, että ministerineuvostossa kalatalousministerit ovat edustettuina ja hyvin usein, ja tämän haluaisin teille tunnustaa. Minulla on tapauksia, esimerkkejä jäsenmaista, jossa kalatalousministeri on myöskin samanaikaisesti ympäristöministeri, ministeri, ja jopa silloin ministerit eivät tue minua ehdotuksissani silloin, kun puhutaan todellisista ympäristöllisistä uudistuksista. Mutta silloin kun kyseessä ovat ainoastaan kalatalousministerit, niin silloin tilanne on parempi, niin, huonompi, koska heidän täytyy puolustaa omia etujaan. Enkä nyt valita tässä neuvostosta, en syytä kaikesta neuvostoa. Se, minkä olen jo sanonut ja haluaisin toistaa, on se, että tämä on yhteinen lähestymistapa, yhteinen kaikkien toimielinten välinen lähestymistapa ja puhuttiin siitä, että täytyy antaa määrärahoja, jotta saadaan isoja aluksia, jotta saadaan kalastettua enemmän ja enemmän, ja sitten jälkikäteen joudutaan maksamaan siitä, että kalat heitetään takaisin mereen. Näin on toimittu. Tämä on sitä politiikkaa, jota on harjoitettu. Eli mitä voin sitten odottaa neuvostolta? Neuvostolta odotan sitä, että marras ja jouluskuussa me tapaamme menen sinne ehdotuksen kerran koskien seuraavaa vuotta ja haluaisin pitää kiinni näistä neuvoista, jotka olen toistanut jo sata kertaa parlamentille ja neuvostolle, eikä kukaan usko. Kukaan ei vieläkään usko. 20 päivää ennen ministerineuvoston kokousta. Siellä edelleen ajatellaan, että sitten ryhdytään neuvottelemaan ja sanotaan, että anna minulle 100 tonnia kampelaa ja minä annan sitten 100 tonnia jotakin muuta kalaa. Eli tämä on se ainoa tapa, jolla voimme toimia ja tässä nimenomaan tarvitsen teidän tukenne. Minun aikomuksenani on mennä sille marras-joulukuussa, kun täytyy tehdä päätöksiä ensi vuoden kiintiöistä, ja annan merkin siitä, että tämä nyt on se liikkumavara, joka minulle on annettu. Voin olla joustava, voin mennä marginaalin yläpäähän, keskustellaan tästä, mutta me emme voi tieteellistä neuvoa jättää täysin huomiotta – näin on käynyt aikaisemmin. Voin antaa esimerkkejä, voin antaa teille konkreettisia esimerkkejä, jos aikaa on. Tietyistä lajeista, joissa tieteellinen neuvo, siinä puhuttiin 10 000 tonnista, ja sitten kuitenkin hyväksyttiin 20 000 tonnia on ministereitä, jotka sanovat, että he puhuvat ympäristön puolesta, he pitävät kestävästä kalataloudesta ja niin edelleen, ja sitten kuitenkin he vaativat enemmän kiintiöitä. Eli tietenkin minun vastuunani on vastustaa tätä. En halua syyttää tässä ketään muuta, mutta haluaisin todellakin, että ymmärrätte sen, että minä tarvitsen tukenne, koska neuvosto ei pidä radikaaleista muutoksista. En halua syyttää neuvostoa. Tämä on se tapa, jolla tätä asiaa on hoidettu niin monen vuoden ajan. Ja täysin rehellisesti minun täytyy sanoa, että olen myöskin eh, tajunnut sen, että kahteen otteeseen komissio on yrittänyt uudistusta. Tämä ei ole eh, minun oma ajatukseni, vaan kahteen otteeseen komissio on yrittänyt uudistusta ja siinä on epäonnistuttu. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia, täytyy neuvotella ja täytyy pitää kiinni omasta kannastamme. Eli tästä tulee hyvin vaikea asia. Sitten mitä tulee tonnikalaan. No, sites oli pettymys, tulos oli pettymys ja Japani tuli pöydän ympärille ja sanoi, että meillä on raha, meillä on valta. Eli nyt meillä on ikat, meillä ei ole mitään muuta ratkaisua ennen kuin tulee seuraava siteskokous. Mutta ainoa tapa mennä eteenpäin on taivuttaa kaikki ikattissa. Meidän täytyy mennä sinne ja taivuttaa heidät noudattamaan tieteellistä neuvoa. En voi sanoa mitään konkreettista kiintiöistä, koska minulla ei ollut tätä tieteellistä neuvoa vielä. Tulen saamaan sen tällä viikolla tai ensi viikolla ja heti kun saan sen, niin menen sitten ikkatiin ja sanon, että meidän täytyy pitää kiinni tieteellisestä neuvosta. Jos tieteellinen neuvo sanoo, että kiintiöitä pienennetään, niin silloin niitä pienennetään. Minä olen valmis pistämään kalajalastamoja kiinni, jos sääntöjä ei noudateta. Tämä pätee myöskin näihin uhanalaisiin lajeihin. Meidän täytyy ottaa selvää, mitkä ovat tällaisia äh, lajeja ja meidän täytyy niille saada aikaan pitkän aikavälin suunnitelmia. Nämä pitkän aikavälin suunnitelmat ovat hyvin tärkeä väline ja tämä on ainoa tapa vakuuttaa jäsenvaltiot yhteistyöstä. Meillä voi olla kalakuolleisuustasoja ja meillä voi olla kestävyystasoja ja sitten jälkikäteen antaa sitten jäsenvaltioille omat liikkumavarat, jotta ne tavoittelevat näitä tavo- asetettuja päämääriä, mutta tämä ei helppoa ole. Tonnikalan kohdalta, kuten tässä nyt jo mainittu, niin marraskuussa järjestetään ikatin neuvoston kokous Pariisissa. Meillä on siis tästäkin tietoa. Eli siellä sitten tästä korvausjärjestelmästä puhutaan. Minä en pidä siitä. Tämän verran voin sanoa. Ja voin myöskin sanoa, että me lähdemme sinne kunnianhimoinen ehdotus taskussamme, mutta meidän täytyy saada muut osapuolet vakuuttuneeksi. Haluaisin vielä mainita yhden asian. Me puhumme tonnikalasta ja on puhuttu paljonkin EUsta ja siitä, että tämä kanta täytyisi säilyttää, mutta hyvin vähän puhutaan muista Välimeren maista, esimerkiksi Turkista, Libyasta, Tunisiasta, nekin kalastavat. Ainoa tapa valvoa niiden toimintaa on vakuuttaa ikat äh, hallinnoimaan tätä tilannetta todellisella tavalla ja tekemään aloitteita, jotta sääntöjä noudatetaan. Ja tämä ei ole helppoa. Tämä ei ole helppoa, koska kyse on ei-EUn jäsenistä. Ensi viikolla vierailen Turkissa vakuuttaakseni Turkin virkamiehet siitä, että heidän täytyy tehdä yhteistyötä meidän kanssamme. En tiedä onnistunko siitä, mutta yrittää täytyy. Sitten koordinoinnista, ja tämä on ehdotus voisin odottaa tätä teiltä ja tämä on hyvin konkreettinen ehdotus. Me voimme siis tehdä yhteistyötä, jotta esimerkiksi tämän erityissuunnitteluvälineen kautta voisimme määritellä jokaisessa jäsenvaltioissa osa-alueita. Jokaisen jäsenvaltion kohdalla meidän täytyisi määritellä sellaiset alueet, joita täytyisi suojella biodiversiteettisyistä, kutemissyistä, monestakin syystä. Tämä on väline, jota me voimme käyttää ja jäsenvaltiot täytyy vakuuttaa siitä, että se auttaa kalataloutta koska suoraan sanottuna on hyvin hankalaa valvoa tätä kiintiöjärjestelmää tarkasti, koska meillä on poisheitot ja lastinpurut ja muut edelleen, mutta jos joku alue suljetaan kutemissyistä yhdeksi tai kahdeksi kaudeksi, niin silloin tulokset ovat konkreettisia, koska suljettu alue, no se on yksinkertainen valvontamenetelmä. Kukaan ei saa mennä sinne kalastamaan. Eli tämä on se tapa, jolla me voimme tehdä yhteistyötä ja vakuuttaa hallitukset siitä, että niiden täytyy turvautua tähän meridirektiiviin. Hallitukset voivat määritellä nämä alueet ja sitten voimme antaa niille, sääntöjä, joilla näitä lajeja suojellaan. Sitten sääntöjen noudattaminen ja aluepolitiikka. No tästä pääsenkin toiseen kysymykseen. Haluaisin sanoa, että tämä sääntöjen noudattamiskysymys on hyvin hankala, koska politiikka on hyvin monimutkaista. Yksinkertaisemmalla politiikalla saataisiin parempia tuloksia, mutta meillä on uusia väselineitä, esimerkiksi IUU-asetus, sillä me voimme äh, antaa, vetää pois määrärahoja niiltä jäsenvaltioita, jotka eivät noudata. Eli tämä on väline, jota me voimme käyttää. Tammi, olemme käyttäneet tammikuusta lähtien. Tämä on uusi asia. Myöskin alueellistamisen tarkoituksena on parantaa aluekohtaisia mahdollisuuksia, alueiden mahdollisuuksia. Ja kuten me hyvin tiedämme, alueilla voi ne voivat toteuttaa sääntöjen noudattamista paremmin, koska ne tuntevat tilanteen kentällä. Jos on, para, jos on pieni alue, niin silloin viranomaiset tietävät, mitä siellä tapahtuu. Tietenkin, jos tahtoa löytyy, ne voivat meidän puolestamme valvoa tätä sääntöjen noudattamista. Ja sitten viimeinen vastaus liittyen kumppanuussopimuksiin. No, tämä on osa ulkopolitiikkaamme. Mainitsin jo sen, että meidän täytyy levittää näitä arvojamme ulkoiseen politiikkaan kaikkialla. Me tuomme paljon kalaa ja meidän täytyy vakuuttaa kalaa tuovat maat siitä, että niiden täytyy harjoittaa kalastusta kestävällä tavalla ja meidän täytyy myöskin pystyä etiketöimään nämä tuodut tuotteet, ei ainoastaan omat tuotteemme. Tämä on asia, josta täytyy Karel de Guhtin kanssa keskustella. Hän on kaupan komission jäsen ja toivon mukaan me voimme tässä laatia yhteisen aloitteen mutta tästä pääsen näihin kumppanuussopimuksiin, eli me haluamme nämä äh, sopimukset, jotta ylijäämiä voidaan kalastaa, ja näin ei ole äh, aina tapahtunut tämä, minun täytyy myöntää. Meillä on myöskin paljon ongelmia paikallisten yhteisöjen kanssa. Ehkä tiedätte, että yksi suurimmista sopimuksista, toiseksi suurin sopimus on Marokon kanssa – Tämä sopimus sieltä löytyy pöytäkirja, joka umpeutuu tammikuun lopussa. Tähän saakka en ole tehnyt aloitteita sen uusimiseksi, koska Marokon hallitus ei tee yhteistyötä antaakseen meille tietoa kaikista näistä kalastusasioista ja yhteisöihin liittyvistä asioista. Eli me haluaisimme saada tämän tilanteen ratkaistua positiivisella tavalla. Olen antanut Marokolle viimeisen aikarajan tietojen toimittamiselle. Ja minä tulen tekemään ehdotukseni, konkreettiset ehdotukseni kalatalousministerikokouksessa kahden viikon kuluttua. Me tulemme tuolloin tekemään tästä sopimuksesta ja pöytäkirjasta konkreettisia ehdotuksia. Tietenkin tällä hetkellä emme voi olla tyytyväisiä. Sanon tämän vakuuttaakseni teidät siitä, että me emme jätä tätä tilannetta sellaisekseen. Meidän täytyy saada tässä muutos aikaan ja toivon mukaan tässä uudistuksen yhteydessä sinne voitaisiin lisätä ulkoisesta politiikasta ja kalastussopimuksista. Kappale, jossa puhuttaisiin ihmisoikeuksista niissä maissa, joissa me kalastamme ja me tarvitsemme myöskin sääntöjen noudattamista paikallisten keskuudessa, mehän annamme paljon määrärahoja ja niillekin täytyy saada vastinetta. Suuret kiitokset. Helppo havaita, miten paljon tähän politiikkaan liittyy eri ulottuvuuksia. Tässä on monialaisuutta sisäisesti ja ulkoisesti kiehtovaa kuunnella teidän vastauksianne. Meillä on täällä vielä lisää puheenvuoropyyntöjä. Lähes kaikki haluavat käyttää puheenvuoron. Täällä on siis paljon mielenkiintoa. Gilles Pagnon, sellainen äh, pari-kolme minuuttia kullekin. Kiitoksia. Puhun hyvin nopeasti. Haluaisin esittää kysymyksen Marokosta. Tehän jo juuri äsken puhuitte Marokon kanssa tehtävän kalastussopimuksen jatkamisesta. Sehän raukeaa tässä piakkoin, kuten sanoitte, ja kesäkuussa tänä vuonna kokouksessa ilmaisitte, että aiotte tehdä päätöksen mm, syyskuun loppuun mennessä. Nyt haluaisin, että kertoisitte, missä nyt mennään, koska nyt ollaan jo 27.-28. syyskuuta, eletään jo. Eli haluaisin, te, haluaisin sanoa teille seuraavan asian. Henkilökohtaisesti minä, olen, minä tulen tapaamaan lauantaina Marokkoon kalastusasioista vastaavan ministerin, joten jos haluatte kun nyt otetaan huomioon tämä kokous, jonka hänen kanssaan pidän lauantaina, niin jos haluatte että hiukan avittaisin teitä. Voisin ehkä välittää jonkin tietyn viestin hänelle. Tehän juuri äsken sanoitte, että parin viikon sisällä täytyy tehdä tämä päätös. Euh, niin, otetaan vielä toinen kysymys. Okay. Sa femme marocaine, comme ça. <laughs> jäsenen vaimo on marokkolainen, siitä syystä hän puhui tästä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaarille esityksestä. Oma kysymykseni liittyy aivan erityiseen seikkaan. Syyskuun alussa Euroopan komissio teki ehdotuksen, jonka myötä Turskan, siis Itämeren Turskan kiintiöitä suurennettaisiin. Tämä päätös perustui tieteelliseen näyttöön, mutta edelleenkin Itämeri on hyvin saastunut meri. Sen plankton on lähes olematonta. Kuitenkin planktonia tarvitaan kalojen ravinnoksi. Ja kalat laihtuvat. Ja kiintiöitä kuitenkin ylitetään jatkuvasti ällistyttävinkin luvuin. Joten kun päätös tehtiin, olitte varmasti ottanut huomioon nämä tieteelliset tiedot. Ja olen ymmärtänyt, että kun puhutaan saastumisesta, niin jäsenvaltioiden kyllä täytyy tehdä kotiläksynsä, mutta eikö komissionkin täytyisi tehdä joitain ehdotuksia tilanteen parantamiseksi? Politiikan uudistaminen on hyvä asia, mutta meidän mertemme vedet ovat hyvin saastuneita ja ihmiset pelkäävät myös kalan laadun suhteen. Kiitokset. Ja sitten François Grostet. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, te olette jo sanoneet monia mielenkiintoisia asioita. Haluaisin palata siihen, että tähän mennessä kun on ollut liikakalastusta ja se tarkoittaa sitä, että kukaan juurikaan ei kunnioita kiintiöitä ja on eurooppalaisia määrärahoja, joita on, on myönnetty ei-kestävän laivaston ylläpitämiseen vaan nimenomaan sellaisen laivaston ylläpitämiseen, joka ei kunnioita näitä ympäristösääntöjä ja täten meillä on suuria vaikeuksia. Jos me puhumme eh, biodiversiteetin säilyttämisestä ja kalakantojen säilyttämisestä, niin haluaisin puhua myöskin tuhansista työpaikoista, joita on kadonnut ja jotka ovat edelleen uhan alla. Ja haluaisin kiinnittää ne siihen, että täytyy myöskin ajatella näitä rannikkolaivastoja. Tehän sanoitte jo, että rannikkolaivastoja täytyy suojella niitä, jotka ovat osallisia rannikkoalueiden eh, talous talouselämässä ja jotka ovat huomattavia. Vuosikymmenten ajan epätasapainoinen tilanne on syntynyt rannikkokalastuksen ja siis tämän pienimuotoisen kalastuksen ja teollisen kalastuksen välillä ja valitettavasti rannikkokalastajat hyvin usein joutuvat uhreiksi tämän teollisen kalastuksen edessä. Eli jos me puhumme kestävästä kehityksestä, niin täytyy ajatella tätä pienimuotoista kalastusta. Ja haluaisin tietää, mitä te aiotte tehdä tukeaksenne tätä rannikkokalastusta. Minkä roolin haluatte antaa vesiviljelylle? On paljon puhuttu, pitkään puhuttu siitä, että vesiviljely voisi olla jonkinlainen ihmelääke, jolla voitaisiin korvata tiettyjen kantojen häviäminen tai korjata epätasapainotilanne herkkien lajien kohdalla, mutta olemme nähneet, että jopa vesiviljelyssä väärinkäytöksiä on ollut. Siellä on ollut hygieniaongelmia, miten tämä nyt sanoisin, siis hallinnoinnissa vesiviljelyssä on ollut ongelmia. Eli haluaisin tietää, mitä te olette mieltä vesiviljelyn ympäristövaikutuksista. Ja sitten vielä tässä nyt puhuttiin suhteista kolmansiin maihin ja kalastussopimuksista puhuttiin. Miten me voisimme toimia niin, että meidän omat kalastajamme eivät joudu kärsimään toisten takia? Kiitokset François Grostet Marita Ulfskog. Eh, tack. Kiitokset siitä, että meillä on täällä kalastusasioiden komission jäsen. Tämä on todella keskeinen seikka myös meille tässä valiokunnassa. On vähän synkkää kuulla tällainen kuvaus siitä, miten eh, kalataloustoimijat, mutta myös poliittisesti vastuulliset tahot kalastuksesta vastaavat ministerit kieltävät koko katastrofin, koska kyllähän tämä on katastrofi, jota tässä kuvataan. Me havaitsemme myös tässä valiokunnassa, kun käsittelemme ilmastokysymystä, vaikka on olemassa niin paljon faktoja, kaikki faktat ovat pöydällä, on paljon aktiivisia poliitikkoja, jotka kieltävät nämä faktat, kyseenalaistavat ne, joten tämä on tietysti ongelma, joka meillä ihmisillä on ei pelkästään se, että katastrofi on olemassa vasta kun se koskettaa meitä itseämme. Ymmärrämme sen. Kaikki kysymykset, jotka halusin esittää, ovat oikeastaan jo saaneet vastauksen, mutta ilahduin kovasti, kun sanoit, että etsit jonkinlaista kattavaa uudistusta. Ja minusta tuntui, että Itämeri tietysti on yksi alue. Se ei ole niin suuri meri kuin jotkin muut EUn alueella, mutta se on katastrofialue. Ja se liittyy siihen, että kyseessä on murtovesi ja veden vaihtuvuus on aika vähäistä. Alue on hyvin haavoittuvainen. On tärkeää, että se otetaan huomioon tässä kaiken kattavassa ehdotuksessa. Ja on myös korostettava sitä, mikä täällä jo mainittiin. Loppujen lopuksihan kyse on ihmisistä, jotka ovat olleet tällä alalla toimineet tämän elinkeinon parissa sukupolvia joskus jo tuhatkin vuotta. Ja nyt vahingossa ollaan ehkä tuhoamassa koko kalatalousala. Siitä huolimatta me joudumme tilanteeseen, jossa meillä on vähemmän aluksia harvempi laivasto ennen kaikkea lähitulevaisuudessa. Ja lopullinen kysymys kuuluukin, mitä mahdollisuuksia meillä on? Miten voimme saada läpi hyvin toimivan uudelleen suuntautumisohjelman niille ihmisille, jotka edelleenkin haluavat elää näillä rannikkoalueilla tai saarilla tai missä he sitten asuvatkin. Heidän on kuitenkin voitava elää siellä jostakin muusta kuin kalastuksesta. Onko olemassa jonkinlaisia konkreettisia ajatuksia, joita voitaisiin ottaa esille jo nyt? Kiitoksia. Kiitokset ja Elisabetta Gardini. Grazie presidente, grazie alla commissaria. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin komission jäsenelle. Kuuntelin hyvin tarkkaan. Olen italialainen ja meillä on kilometritolkulla rantaviivaa ja paljon yhteisöä, yhteisöä jotka asuvat tällä alueella ja he ovat harjoittaneet tätä toimintaa Äh, vuosikausia. Eli ehkä menen tässä asioiden edelle, mutta tässä puhuttiin tonnikalasta, tonnikalasta. Ehkä puhutte tässä myöskin samaan aikaan siitä tavasta, jolla perinteisesti kalastajat ovat kalastaneet tonnikalaa, siis tällainen äh, käsityöläismenetelmä. Eli ei ole kysymys teollisesta kalastamisesta. En tiedä, ajattelitteko tätä? Puhuitte myöskin tästä sallitusta kiintiöstä ja että se olisi yhteydessä ekosysteemiin perustuvaan lähestymistapaan. No me tarvitsemme tästä paljon tietoa. Täytyy välttää liian top-down lähestymistapaa koska eikö tämä ole itse asiassa yksi syy siihen, miksi täytäntöönpano on riittämätöntä, ainakin riittämätöntä siinä määrin, että se ei ratkaise näitä ongelmia. Ehkä voisitte kertoa meille, milloin on suunnitelmia elvyttää tiettyjä lajeja, milloin tällaisia suunnitelmia voisi olla odotettavissa. Haluaisin myöskin lisätietoa tämänhetkisistä laivastoista, koska ne toimet, joilla hallinnoidaan julkista tukea esimerkiksi laivojen romuttamiseen, niin näissä ei tehdä eroa erityyppisten alusten välillä. Toisin sanoen rannikkokalastuksessa käytettävät alukset yli 80 prosenttia Euroopan unionin aluksista on nimenomaan näitä rannikkokalastusaluksia. Ja sitten on kuitenkin teollisiakin aluksia. Mitään eroa näiden kahden välillä ei tehdä. Ja tämä aiheuttaa kyllä kärsimystä yhteisöissä rannikkoalueilla. Sitten asia, jota Puolan itse asiassa, se liittyy tähän yhteiseen markkinajärjestelyyn. Te puhuitte asianmukaisesta etiketöimisjärjestelmästä. Minun mielestäni olette tässä aivan oikeassa ja haluaisin tästä lisätietoja, jos teillä on. Ja myöskin sitten, mitä tulee tietoon, jota annetaan kuluttajille. Tämähän vaikuttaa vaikuttaa tuontiin kolmansista maista. Niihin kohdistetaan hyvin alhaisia tulleja ja se vaikuttaa taas sitten omien yhteisöjemme tuottavuuteen. Ja sitten jos voisitte antaa tulevasta rahoituksesta hieman lisätietoa, te sanoitte, että tulee olemaan sääntöjä ja sehän on ihan oikein ja että sääntöjä tulee olemaan olemassa ensimmäinen tammikuuta lähtien ja vedetään rahoja pois sellaisista mailta, jotka eivät ole kunnioittaneet sääntöjä, mutta rahaa jää tuonkin jälkeen paljon yli ja haluaisin tietää, missä määrin tätä rahaa, miten siitä voidaan pitää kiinni. Molto grazie. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Satu Hassi. Thank you very much and thanks a lot for... Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti, komissaari, siitä, että tulitte valiokuntamme keskustelemaan asioista selkein sanoin. Haluaisin ottaa esiin saman kysymyksen kuin Morko Naitte, eli ylikalastuksen Itämeressä. Meressä. Yleensä kun keskustelemme ylikalastuksesta, puhumme välimerestä. Mutta liikakalastus Itämeressä pitää sisällään ihan erityisiä ongelmia. Lohta kalastetaan aivan liikaa. Se tarkoittaa sitä, että yhteisössä on vähemmän, yhteisön joilla on vähemmän kaupallisia mahdollisuuksia. Olen juuri saanut useita sähköposteja Tornion joki Laakson asukkailta. Sehän on suurin Euroopan joki, jossa ihmiset ovat hyvin onnettomia sen vuoksi, että Itämeressä liikakalastetaan lohta. On laskettu, että yhteisö, että kustannukset yhteisölle ovat satakertaiset verrattuna meressä kalastavien vaikutuksiin. Ja Itämeressä on toinen ongelma, nimittäin rehevöityminen. Vähemmän tunnettu tosiasia Euroopan parlamentissa on se, että Itämeri on yksi Euroopan tai maailman saastuneimmista vesistä ja yksi suurista ongelmista on rehevöityminen ja sitten suuret saalis, saalistajakalat niiden kannat vähenevät, niitä ei ole riittävästi, eivät enää syö silakkaa, niiden kannat räjähtävät, syövät eläinplanktonia, jota tulee olemaan aivan liian vähän, ja sitten kasviplankton lisääntyy, ja silloin tulee viherle sinilevää. Sitä näkyy kesällä, ja sinilevää on todella ikävä asia. Joten nyt haluaisin tietää, että minkälaisia suunnitelmia teillä on, jotta voisitte puuttua Itämeren riistokalastukseen? Merci. Julie Kiitoksia. Thank you, Chairman. Um, Commissioner, I, I know you alluded in your intro niin, alustuspuheenvuorossanne puhuitte pienimuotoisesta kalastuksesta ja siihen liittyvästä suunnitelmasta. Ja haluaisin tietää, voisitteko hieman kertoa enemmän, miten te nyt näette mahdollisuudet saada aikaan tälle alalle oma säännöstönsä. Tämä on erityisen tärkeä asia, mitä tulee perinteiseen rannikkokalastukseen. Toinen kysymykseni, no en voi nyt tässä brittikalastajia edustaa mainitsematta nämä makrilliongelmat, joita meillä on Islannin ja Färsaarten kanssa. No, en nyt halua tähän mennä tässä yhteydessä, mutta se kyllä tuo hyvin esille ne vaikeudet, jotka liittyvät näihin ulkopuolisiin sopimuksiin ja siihen, että kumppanit saadaan kunnioittamaan sopimuksia. Ongelmat, joita meillä on Färsaarten ja Islannin hallitusten kanssa, jotta ne vähentäisivät näitä saaliitaan, ne ovat törkeän suuria, niin voisitteko antaa vakuutuksia sen suhteen, että tässä uudessa politiikassa sieltä löytyisi paljon tiukempia sääntöjä ja todellakin tapoja, joilla näitä sääntöjä sitten voidaan pakottaa noudattamaan. Juu. Kiitokset. Theodoris Kyrakakis. Kirja Fitrope. Hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä tästä erinomaisesta esityksestänne haluaisin viitata kolmeen asiaan. Ensimmäinen liittyy rannikkokalastukseen versus teollisuus, teollinen kalastus. Ja tähän Satu Hassikin viittasi, hän viittasi joista ja minä puhuisin turisti matkailualueista, koska fakta on se, että kalat, joita rannikolla kalastetaan matkailualueilla, niiden arvo on paljon korkeampi ja meidän täytyy löytää keinoja, joilla me voisimme suojella rannikkokalastusta teolliskalastukselta koska kalat ne eivät, no me, meillähän on muitakin ö, kaloja kuin nämä rannikkokalat, mutta tässä on kysymys tällaisesta ö, varasta, jota liikakalastetaan ja jos näin tapahtuu, niin silloin koko yhteisö, paikallinen yhteisö kärsii. Toiseksi haluaisin puhua vesiviljelystä. Pelko, joka on olemassa, se liittyy liittyy antibioottien liialliseen käyttöön vesiviljelyssä. Antibioottien liiallinen käyttö, siitä syntyy suurta vaaraa yleisellä tasolla, no tietenkin sairaaloissakin, mutta tietyillä aloilla, siis ihmisterveyden ulkopuolellakin, kun käytetään antibiootteja liiallisesti ja aivan erityisesti nyt vesiviljelyssä näitä käytetään, on hyvin vaikeaa antaa antibiootteja yksittäisesti kaloille ja, ja täten sitä annetaan massiivisina määrinä. Ja sitten kolmanneksi haluaisin puhua tästä alueellisesta ulottuvuudesta, alueellisista elimistä jolla valvotaan toimintaa ja varmistetaan sääntöjen noudattaminen. Minä olen hieman epä, epäileväinen sen suhteen, onko tämä hyvä asia. Ja epäröintini johtuu seuraavasta. Tämä paikallinen poliittinen järjestelmä, sillä, siihen, sillä on paljon suurempi vaikutusvalta kalastajiin ja sillä on paljon pienempi vaikutusvalta niihin, jotka pitävät ympäristöstä huolta, koska hyvässä ja pahassa kaikkialla Euroopassa, suurissa kaupunkikeskuksissa, sieltä löytyy paljon enemmän kiinnostusta näihin ympäristöasioihin. Näistä haluaisin teidän, teidän, teiltä vastaukset. Sì, grazie Presidente. Eh, commissaria, certo che questo è un tema non... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissaari. Niin, tämä aihe on hyvin vaikea, olen yhtä mieltä kanssanne. Emmekä me voi ainoastaan puhua kiintiöiden vähentämisestä tai kalastusvyöhykkeiden rajoittamisesta. Meidän täytyy myös pohtia niiden henkilöiden etuja, jotka ansaitsevat elantonsa kalastamisesta täytyy pohtia, millä tavalla ihmiset kärsivät. Minä olen itse ollut kalastusaluksella, tiedän yhtä ja toistakin kalastamisesta. Ja tiedän, minkälaisia ongelmia tulee, kun tulee verkollinen kaikenlaista kalaa. Suuri osa on hyvin pientä kalaa, joka täytyy heittää pois, joko kuolleena tai henkitoreessaan olevina niin, että kuolevat joka tapauksessa. Tällainen laahusnuotto konsulttien no, käyttö on myös tehnyt hallaa pienemmille kalastaj- kalastusalueille, joten pienet kalast- pienimuotoista kalastusta harjoittavat henkilöt ovat jatkuvasti ongelmissa. Näiden henkilöiden etuja täytyisi hiukan ajaa. Tuntuu ihan typerältä, että pitää heittää kuolleet pienet kalat takaisin mereen, kun ne ovat joka tapauksessa kuolleita. Ajattelen nyt tässä sellaisia maita, jotka ovat lähellä Italiaa, mutta kyllä Norjakin on rannikkokalastusaluetta. Siellä taas ongelmana on valaan kalastus. Britannian ja Islannin välillä on jatkuvasti ongelmia kaikkien näiden rannikkomaiden kanssa tulisi tehdä yhteistyötä, pyrkiä löytämään yhteisiä etuja, intressejä ja yhteisiä sääntöjä. Meriin perustettavat kalafarmit tai kalastusalueet voisivat olla hyvä asia, mutta vaikeaa. Joka tapauksessa se on tehtävä, jotta saadaan kaloja lisääntymään. Tällä tavalla saadaan myös pienet kalat lisääntymään. Tällaisia kalastustarhoja täytyy perustaa, muuten mistään ei tule mitään. Ehkäpä tällä tavalla voimme auttaa meriä ja kalakantojen uudistumista. Näin pikkuhiljaa yleensäkin merien kalakannat voivat parantua. Ehkä tämä on ihan toteutettavissa oleva asia. Oletteko ajatellut sitä? Ja sitten Bas Eichhout. Thank you, Chairman. Before... Kiitoksia puheenjohtaja ennen kuin lähdette ja kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänne ja esittelitte näin selkeästi nämä ajatukset ohjelmastanne. Minulla on konkreettinen kysymys, joka koskee tätä OSPAR-konferenssia, joka on käynnissä Norjassa, kuten varmasti tiedätte ja uusimmat uutiset kertovat, että nyt on olemassa viisi uutta merielämän suojelualuetta, jotka on nimetty, ja se on tärkeää, koska ne ovat ensimmäiset valtameren eh, suojelualueet. Se on tietysti ospasta hyvä seuraamus, ja koska EU on sen jäsen, kysyn teiltä komission jäsen, mitkä ovat teidän konkreettiset poliittiset toimenne, joilla pyritään panemaan täytäntöön nämä viisi suojelualuetta, jotka mainittiin aiemmin. Minua kiinnostaa kuulla teidän näkemyksiänne siitä, miten saadaan tämä politiikka todella toimimaan ja konkreettisia tuloksia aikaiseksi koko Norjan sopimuksesta. Kiitoksia. Well, thank you, Madam Commissioner. As you... Kiitoksia komission jäsen. Kuten huomasitte, tähän teidän aiheeseenne todella on intressiä. The most of the things. So let's begin with Morocco. Aloitetaanpa Marokkosta. tietonne ovat aivan oikeita, olette hyvin perillä asioista. Heinäkuusta alkaen olen sanonut, että tarvitsen tietoa Marokon hallitukselta siitä, että mitkä ovat tämän sopimuksen todelliset edut ja edun saajat, erityisesti Marokon läntisellä alueella. Olen nyt odotellut vastausta. Valitettavasti sellaista ei ole tullut, joten se ministeri, jonka tulette tapaamaan, ei ole vastannut komissiolle joten aion antaa hänelle, miten nyt tämän sanoisin, aion ottaa yhteyttä hänen uudemman kerran ja aion antaa hänelle hiukan enemmän aikaa. Ja sen vuoksi olen lykännyt päätöksenkin tekemistä. Ei siihen ole mitään muuta syytä. Haluan nyt tässä olla ihan avoin teidän kanssanne. Ja ehkä voimme sitten sopia jostain toisesta päivämäärästä ja katsoa, mitä tapahtuu. Saadaanko sieltä tietoa? Jos saadaan, voidaan jatkaa keskusteluita. Jos ei saada, niin täytyy pistää piste keskusteluille. Tässä ovat vaihtoehdot, muuten, muutoin emme voi toimia. Joten syy lykkäämiseen, päätöksen lykkäämiseen on ollut se, että olemme halunneet vakuuttaa kaikki, erityisesti ne jäsenvaltiot, jotka ovat kiinnostuneita tästä sopimuksesta, Ranska, Espanja ja muutamat muutkin, jotka ovat siis kiinnostuneita tästä Marokon kanssa tehtävästä sopimuksesta. Haluamme vakuuttaa heidät siitä, että olemme ö, tehneet kaikkemme sopimuksen uudistamiseksi, joten olisin hyvin tyytyväinen, jos välisit, välittäisitte tämän viestin. Viesti on selvä. Olemme lähettäneet kysymyksen, haluamme vastauksen. Voin tietysti aina ö, olla viitata tässä kohteliaisuussyihin, mutta nyt tässä on kyllä viitattava ihan välttämättömyyssyihin. Vastaus tarvitaan. Ja mm, tämä lukee myös sopimuksessa. Sopimuksessa lukee, että e, Marokon tulisi antaa meille tietoa tästä asiasta. Ja olisin oikein tyytyväinen, jos voisitte välittää tämän viestin, kun tulette kokouksestanne. Kiitoksia jo etukäteen. Ja nyt, jos viitataan ulkoisiin suhteisiin, ulkosuhteisiin, Färsaariin ja Islantiin, Mehän kävimme neuvostosta keskustelua tästä asiasta, kuten ehkäpä tiedättekin, ja ongelma on ihan selvä. Tässä vaiheessa Islanti ja Färsaaret ovat lisänneet omaa makrillikiintiötään yksinpuolisesti, kertomatta meille mistään mitään. Esimerkiksi Färsaaret, joka on hyvin pieni maa, kuten tiedätte, sen kiintiö on kolme kertaa suurempi kuin aiemmin. Joten suuren suuri lisäys. Ei me voi hyväksyä tätä. Joten meidän täytyy mennä paikan päälle neuvottelemaan, ja näin teemmekin. Mutta nyt olen saanut neuvostolta ö, valtuudet. Kävin nimittäin neuvoston pakeilla, keskustelin sen kanssa ja nyt sain valtuudet ihan kaiken varalta. Ehkä näin ei tapahdu, mutta ihan kaiken varalta. Jos Islanti ja saaret eivät omaksu joustavaa kantaa, niin minun täytyy sitten pohtia kaikkia toimintakeinoja. Tahtoo sanoa, että joudun ehkä jopa tutkimaan sopimuksia, siis kalastussopimuksia, joita olemme allekirjoittaneet näiden maiden kanssa. Tämä on hyvin vakava tilanne, vakava ongelma, ja tämä on vakava ei ainoastaan makrillin vuoksi, vaan sen vuoksi, että se saattaa muodostaa ennakkotapauksen meille. Eli jos Euroopan unioni haluaa todella suojella kalakantojen kestävyyttä ja suojella, pitää huolen siitä, että meidän sääntöjämme noudatetaan, niin silloin meidän täytyy vaatia liittolaisiltamme tai naapureiltamme, että nekin kunnioittavat sääntöjä. Ja olisi toki mukavaa, jos Islanti kunnioittaisi eurooppalaista akiita. Ehkä tiedätte, että tällä hetkellä äh, Islanti on liittymässä Euroopan unioniin, siis liittymismenettelyt ovat tapa- alkaneet. Emme halua tietenkään liittää kalastusasioita tähän asiaan, mutta kyllä Islannin täytyy kunnioittaa akiita. Sitten Itämerestä. Olen ollut paikalla, olen nähnyt itse Itämeren ja olen keskustellut ihmisten kanssa asioista, kalastajien ja muiden kanssa. Ja kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että saastuminen aiheuttaa ongelmia. Ja suuri osa näistä ongelmista, kuten mainitsitte, liittyvät Potocnikin toimivaltoihin, enkä tietysti halua hänen varpailleen astua. Mutta kalastuksesta sen verran, että haluan pitäytyä niissä tieteellisissä neuvoissa – joita olen saanut, ja jos pidän kiinni tieteellisestä näytöstä ja neuvosta, niin silloin olen uskottavampi. Tieteellinen näyttö on osoittanut, että voimme lisätä kiintiöitä Itämerellä, koska kalakannat ovat nyt tervehtyneitä. Kyllä minä voin pitää kiinni, minä haluan pitää kiinni tästä tieteellisestä näytöstä. En toki halua aliarvoida teidän näkemyksiänne, niin ymmärrän kyllä ongelmat, mutta minun, minulla on sääntö minun täytyy pitäytyä tieteellisessä näytössä. Se on ainoa tapa puuttua tällaisiin alueen ö, kiistoihin. Eikä tämä ö, kiintiön lisääminen ole ollut suurempi kuin kymmenisen prosenttia. Mutta tieteellisen näyttöön täytyy nojautua. Kun puhutaan Itämerestä, silakan, silakkakannoista ja muista kannoista, niin kyllä – kiintiöitä varmasti täytyy sitten rukata tilanteen mukaan. Mutta uskon, että löydämme ratkaisuja Itämeressä, Itä, Itämeren strategian puitteissa. Ja meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä komission ympäristöosaston kanssa ja komissaari Potocnikin kanssa, koska hänen salkkuunsa kuuluu paljon näitä asioita, jotka täällä on mainittu, muun muassa rehevöityminen. Rehevöityminen liittyy kollegani toimivaltoihin. Mutta kaiken kaikkiaan meidän täytyy olla hyvin kieli keskellä suuta, kun rukkaamme näitä Itämeren kiintiöitä. Sitten rahoituksesta, eurooppalaisesta rahoituksesta. Meidän täytyy uudelleen järjestää koko sektori, ja muutamat kollegat jo puhuivatkin siitä tavasta, jolla olemme käyttäneet rahoitusta. Olemme muun muassa antaneet paljon, paljon, todella paljon rahaa laivojen purkamiseen. Ja sen jälkeen olemme antaneet rahaa uusien alusten rakentamiseen. Ja sitten ei enää ollutkaan kalaa, joita nämä uudet alukset kalastaisivat. Joten haluaisin todella muuttaa tämän tilanteen. Ja meidän aikemme on kyllä ratkaista tämä ongelma. Yritämme saada aikaan uutta rahoitusta kalastuspolitiikan vihertämistä varten, kestävyyden parantamista varten, kalastusvälineiden parantamiseksi ja niin, että alukset täyttävät ne säännöt ja vaatimukset, joita meillä on. Näin me haluamme toimia. Haluamme hylätä, ja tämä on aika kallis päätös, aiomme hylätä rahoituksen, jota on kohdistettu alusten purkamiseen. Tämä on aiheuttanut aika paljon melua, mutta muuta emme voi tehdä. Meidän täytyy käyttää muihin, sy- muihin tarkoituksiin. Eli yritämme uutta markki- markkinajärjestelyä muuttaa. Ja emme voi enää antaa lisää rahaa kalastajille, jotta nämä heittäisivät kalat takaisin mereen. Sitä ei voida hyväksyä. Tämä täytyy lopettaa. Tähänkin olemme saaneet aika paljon reaktioita. Mutta voimme pitää sen rahan, joka meillä on, ja käyttää sitä tuottajaorganisaatioiden auttamiseksi, jotta nämä voit, voivat rakentaa varastomekanismeja, jotta saavat hyvää informaatiota ja kalastavat kalaa vain, vain sellaista kalaa, jota voivat myydä. Eli tavoite on se, että pitää kalastaa vain sen verran kuin voi myydä hyvällä hinnalla. Mm, kun on vähemmän kalaa, se on arvokkaampaa ja sitä täytyy käyttää ihmisten <clears throat> ravinnoksi. Emme anna rahaa kalan pois heittämiseksi, vaan annamme rahaa varastomekanismien kehittämiseksi ja markkinointipolitiikkojen kehittämiseksi. Niin, että kalastajat tietävät, koska kalastaa, miten paljon ja milloin ja missä. Haluamme tasaisen pelikentän kalastajille, ainakin yritämme. En tiedä, onko se mahdollista. Yritämme saada aikaan mm, tasaisen pelikentän niin kotoperäisille kaloille kuin tuontikalallekin. Sitten merkinnöistä. Olen täysin varma siitä, että eurooppalainen kuluttaja haluaisi tuoretta kalaa, ei mitään sulatettua kalaa, haluaa Euroopan unionilaista kalaa, tuoretta kalaa, ja on varmasti valmis maksamaan sitä enemmän. Eli tämä on mielestäni hyvä tie mennä eteenpäin. Sitten pienimuotoisesta kalastuksesta. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että meidän täytyy tehdä ero pienimuotoisen kalastuksen ja suuren kalastuksen välillä. Olen keskustellut jäsenvaltioiden neuvoston kanssa. Osa jäsenvaltioista, ei kuitenkaan enemmistö, No, on tyytyväinen, mutta enemmistö ei ole tyytyväinen. No, kuitenkin aiomme pitää tästä kiinni. Meidän pitää pitää huoli siitä, että pienimuotoinen kalastuskin on kestävää. Ja mitä tulee pienimuotoiseen kalastukseen, sehän on tietysti ympäristöystävällistä ja antaa myös rannikkoalueelle mahdollisuuden jäädä henkiin. Tämä on erittäin tärkeää, jos halutaan ylläpitää taloudellista toimintaa yllä. Kyllä, esimerkiksi rannikkoalueet ja periferiset alueet, organisaatiot ovat tässä äänekkäitä. Lepage on menossa Skotlantiin juuri keskustelemaan näistä asioista paikan päälle. Toivottavasti ehkä voimme antaa näille alueille erillistä rahoitusta, voimme ehkä kehittää uuden budjettikohdan tarkoitusta varten. Voimme myös antaa näille alueille kannustimia, jotta noudattaisivat sääntöjä, koska he tarvitsevat uusia verkkoja ja uusia kalastusvälineitä, joten annamme ehkä hiukan enemmän rahoitusta tätä tarkoitusta varten. Ja toki tarkoitus on myös suojella perinteisiä kalastusmalleja asettamalla selkeitä sääntöjä ja valvomalla teollista kalastusta. Koska teolliset kalastusalukset kalastavat yhdessä yössä saman verran kuin koko alueen pienet kalastajat useammalla paatilla. Eli jotain täytyy tämän asian suhteen tehdä. Tämä sama pätee myös vesiviljelyyn täytyy todeta, että emme ole vielä keskittyneet vesiviljelyyn siinä mitassa kuin pitäisi. Näin ei siis ole ollut, mutta nyt aiomme myöntää erillistä rahoitusta vesiviljelyyn ja myös uusi asetus tullaan laatimaan sitä varten, jotta voidaan varmistaa se, että saadaan aikaan kestävää vesiviljelyä ja myös eläinten hyvinvointia koskevia uusia sääntöjä tulisi laatia onhan tässä kyse myös sääntöjen noudattamisesta. Tai teidän täytyy pitää mielessänne se, että sääntöjen noudattaminen on asia, jota täytyy vielä peräänkuluttaa jäsenvaltiossa. Heinäkuussa tullaan saman uusi asetus, joka koskee orgaanista tai tällaista luomuvesiviljelyä. Ja sitä varten tarvitaan ihan erilaiset, eri omat sääntönsä ja tiettyjä hankkeita, erityisesti luomuvesiviljelyn rahoitukseksi on jo vireillä. Kuitenkin jäsenvaltioiden hallitusten täytyy kiinnittää enemmän huomiota pienimuotoiseen kalastukseen. Esimerkiksi olen kuullut aika paljon näistä pohjanuotrooleista ja siitä, mitä ne saavat aikaan. Esimerkiksi Välimerellä meillä on ihan omat asetukset kolmen vuoden siirtymävaiheen jälkeen tulemme nyt täytäntöön panemaan asetusta. Ja asetus on hyvin ystävällinen. Se on hyvin, hyvin kalastajaystävällinen pienille rannikokalastajille. Esimerkiksi Kreikassa meillä on vain ehkäpä kaksi tai 300 henkilöä, jotka kalastavat suurilla ää, aluksilla. Ja kaikki poliittiset puolueet ovat ymmärtäneet sen, että nämä suuret trollarit tuhoavat merta. Tarvitaan uusi lähestymistapa pienimuotoista kalastamista silmällä pitäen. Osparissa saimme aikaan menestystä. Potocnik oli paikalla ja edistystä saatiin aikaan. Ja nyt täytyy pitää huoli siitä, että suojeltuja alueita suojellaan edelleenkin. Ja toivottavasti saamme muutkin jäsenvaltiot määrittämään näitä suojelualueita. Muun muassa Saksassa näin on, viittaa myös Välimeren. Mitä me voimme tehdä? No, toki meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja niin edespäin, koska niin eihän tämä nyt välttämättä ole minun omaa toimivaltaani, enkä voi täällä, tai oikeastaan minun täytyy sanoa, että minun täytyy kunnioittaa subsidiariteettiperiaatetta. No joka tapauksessa me voimme aina käyttää hyväksymme EU-asetuksia, koska jos me voimme todistaa sen, että näillä alueilla kalastetaan, niin silloin kalastuksen tuote on sitten asetuksen to- soveltamisalaan kuuluva tuote. Jäsenvaltioiden täytyy noudattaa sääntöjä ja maksaa sitten kompensaatiot. No, ei tietysti sanktioiden langettaminen ole aina mukavaa, mutta meidän täytyy vakuuttaa ehkäpä kansalaisten avullakin hallitukset siitä, että sääntöjä täytyy noudattaa. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitokset, suuret kiitokset komission jäsen. Minusta tosiaan tuntuu siltä, että onnistuitte vastaamaan oikeastaan kaikkiin kysymyksiin, ainakin minun mielestäni. Se on melkoinen saavutus ja me palaamme tähän Länsi-Saharan kysymykseen toivottavasti vielä pian, koska se on tärkeä meille monille. Suuret kiitokset. Well, the next... Seuraava aihe esityslistallamme on rajat ylittävä terveydenhuolto. Ja Rouva Grostet, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro esittelijän ominaisuudessa. Merci. No niin, kiitos herra puheenjohtaja. Meitä ei valitettavasti täällä ole enää paljoa jäljellä. Kyseessä on kuitenkin erityisen tärkeä teksti, mutta ne, jotka täällä ovat paikalla, niin varmaankin tekevät ryhmänsä puolesta sitten töitä. Haluaisin muistuttaa, tässä on kysymys direktiivistä, jossa on kysymys potilaiden oikeuksista rajat ylittävissä tapauksissa. Ja me olemme työstäneet tätä vuodesta 2004-2005 lähtien. Kuitenkin tämä asia on kiireellinen. Tämä täytyy viedä päätökseen mahdollisimman hyvissä olosuhteissa ja tästä syystä aikataulu on suht tiukka tiukka. Tämä johtuu siitä, että me olemme sitä mieltä, että mitä eurooppalaisiin potilaisiin tulee, niin heidän kannaltaan meidän ei tule haskata yhtään enempää aikaa. Eli jos muistetaan nämä puitteet mielimme ja sitten otetaan nämä avainkysymykset vielä esille. Eli ensinnäkin haluaisin sanoa, että meillä oli sopimus, joka saatiin aikaiseksi Espanjan puheenjohtajakaudella. No, luoja tietää, että se oli Espanjalle hyvin vaikea asia löytää päästä sopimukseen. Eli tämä oli hieman odottamaton onnistuminen. 23 jäsenmaata antoi tukensa, vain kolme vastusti ja yksi äänesti tyhjää. Neuvoston yhteinen kanta muodollisesti hyväksyttiin 13. syyskuuta ja se toimitettiin Euroopan parlamentille 15. syyskuuta. Miksi meidän aikataulumme on tiukka? No siitä syystä, että neuvostossa asiaan käytettiin paljon aikaa. Siis sopimushan saatiin jo Espanjan puheenjohtajakaudella ja sitten vasta 13. syyskuuta tänä vuonna saatiin neuvostossa sopimus aikaiseksi, eli paljon aikaa ehti kulua. Mikä direktiivin tavoite on? Tarkoituksena on täsmentää potilaiden oikeuksia sellaisena kuin tuomioistuimet ovat niistä päättäneet. Ja tarkoituksena on myöskin parantaa oikeusvarmuutta rajat ylittävissä tapauksissa potilaiden, mutta myöskin jäsenvaltioiden ja niiden kansanterveysjärjestelmien kannalta. On tärkeää helpottaa korvausten saamista näissä rajat ylittävissä tapauksissa, jotta näistä laadukkaista, jotta laadukkaita palveluja voi tällä tavalla hakea. Ja myöskin täytyy sitten puhua näistä terveyspalveluista jäsenvaltioiden välillä. Tässä on yksi periaate, josta täytyy puhua. Tuomioistuin useaan otteeseen on tunnustanut potilaiden oikeudet. Meidän roolimme tänä päivänä on yksinkertaisesti kodifioida juridisessa tekstissä se, mistä tuomioistuin on tehnyt päätöksen, jotta oikeusvarmuutta parannetaan ja jotta taataan yhtenäinen käytäntö kaikkien Euroopan unionin potilaiden kannalta. Haluaisin muistuttaa, jotta nyt epäselvyyksiä ei ole, haluaisin muistuttaa, että perussopimusten mukaisesti säännöt, jotka liittyvät sosiaaliturvajärjestelmiin, ne ovat jäsenvaltioiden oikeus ja sitä ei voi asettaa kyseenalaiseksi ja täten siitä ei tästä tekstissä kannata edes puhua. Mitä ovat sitten avainkohdat? Ensinnäkin tässä tekstissä, siis tämähän on laadittu potilaita varten, niitä potilaita varten, joilla on tiettyjä tarpeita terveytensä suhteen. Tätä ei ole laadittu potilaille, joilla on taloudellisia varoja. Me emme tässä ole luomassa mitään lääketieteellistä turismia. Avainkohdat ovat samoja kuin ensimmäisessäkin käsittelyssä. Ne liittyvät sovellusalaan direktiivissä – ehtoihin, joita sovelletaan ähm, korvauksen hakemiseen rajat ylittävissä palveluissa ja sitten tämä ennakkoluvan hankkiminen. Nämä ovat ne kolme avainkohtaa, mutta täytyy myöskin pitää kiinni johdonmukaisuudesta ja siitä, miten tämä tämänhetkinen direktiivi ja äh, tämä vuoden 2004 asetus, jonka tarkoituksena on rationalisoida näitä menettelytapoja ja sääntöjä, jotka liittyvät äh, sosiaaliturvajärjestelmien koordinointiin jäsenvaltiossa. Kaikki tietävät tämän asetuksen, kaikki ovat sitä käyttäneet. Opiskelijatkin osaavat sen säännökset ulkoa, kun matkustavat maasta toiseen opintojensa puitteissa. Eli ensinnäkin tämä ennakkolupakysymys, se on avainasemassa mitä me Euroopan parlamentissa sanoimme tästä ensimmäisessä käsittelyssä? Me sanoimme, että Tällainen ennakkolupa vaadittiin sairaalahoitoon, erityishoitoon ja hoitoon, johon liittyy aivan erityinen riski potilaan tai kansalaisten kannalta. Tässä oli kysymys tarkistuksesta 55. Neuvosto, neuvosto yksinkertaisesti päätti lisätä tähän omia huolenaiheitaan tähän sovellusala- ja lupakysymykseen. Huolenaiheita, jotka liittyvät laatuun ja palvelujen turvallisuuteen. Tässä on kysymys artiklasta 2 ja sen kohdasta 2. Ja minun mielestäni tämä kriteeri, jonka neuvosto on lisännyt, sitä me emme voi hyväksyä, koska se mahdollistaisi hetkellä millä hyvänsä kieltäytyä ennakkoluvan antamisesta ilman mitään perusteluja. Mikä tahansa jäsenvaltio voisi sanoa, että emme nyt ole aivan varmoja, että kysymys on laadukkaasta palvelusta. Ei tarvitse millään muotoa täsmentää tällaista päätöstä. Ja tämä on täysin käsittämätöntä, koska me päätyisimme hyvin epäselvään juridiseen tilanteeseen ja asioita vietäisiin jälleen kerran tuomioistuimeen ja saataisiin sitten tuomioistuimesta päätöksiä. Eli tätä me emme voi hyväksyä. Tämä on kova paikka, jossa meidän ei tule antaa myöten. Sitten mitä ovat ehdot ennakkoluvan saamiselle? Meidän kannaltamme ensimmäisessä käsittelyssä me sanoimme, että jäsenvaltiot voivat luoda tällaisen ennakkoauktorisointijärjestelmän yksin omaan, yksin omaan jos ennakkolupa auktorisointi saattoi vaaranalaiseksi kansanturva- tai sosiaaliturvajärjestelmän rahoittamisen kyseenomaisessa jäsenvaltiossa. Tämä oli se sääntö, josta me äänestimme ensimmäisessä käsittelyssä. Neuvosto taas sanoi, että ei mitään ehtoja. Eli neuvoston, neuvosto ei halua kuulla mitään tällaisista ehdoista. Ja tässä jälleen kerran haluaisin kiinnittää huomiota neuvoston kantaan, koska se lisäisi juridista epävarmuutta, joka johtaisi vetoomuksiin muutoksenhakuihin, eikä se ole oikeuskäytännön kannalta hyväksyttävä ratkaisu. Ja sitten sitten ne tilanteet, jossa ennakkoluvasta voitaisiin kieltäytyä. Euroopan parlamentti luetteli kaikenlaisia syitä, miksi tällaisesta voitaisiin kieltäytyä, ja toistan nämä syyt. Olen täysin toistanut ne tarkistuksessani 59 neuvosto taas lisää tähän muitakin syitä, millä, minkä perusteella ennakkoluvan antamista voitaisiin kieltäytyä. Tämä on avoin lista ja siellä puhutaan esimerkiksi yleisestä hyödystä – Toisin sanoen tässä on kysymys niin epämääräisestä määritelmästä, että me emme voi tällaista hyväksyä. On täysin välttämätöntä, että annetaan kriteereitä, jotka ovat selkeitä ja joita voidaan hyvin johdonmukaisella tavalla jäsenvaltioissa toteuttaa, koska muutoin tässäkin tapauksessa jälleen kerran päädyttäisiin tuomioistuimeen, eli asiassa ei olisi edistytty lainkaan nyt olen selittänyt teille nämä hyvin hankalat kohdat. No sitten tietenkin on muitakin avainkohtia, mutta ne ovat ehkä hieman vähemmän tärkeitä. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiotanne vielä äh, potilaalle annettavaan tietoon. Potilaan täytyy olla informoitu. Hänen täytyy saada kansallisista tietopisteistä tietoa ja tässäkin me olemme olleet hieman eri mieltä näiden kontaktipisteiden roolista. Tämä rooli on hyvin tärkeä, koska sen tulee mahdollistaa potilaalle se, että hän saa kaiken selkeän, luotettavan tiedon, jota hän tarvitsee. Parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä halusi, että nämä kansalliset pisteet toimivat verkostona, jotta päällekkäisyyttä ei syntyisi. Että voi kuvitellakaan potilasta, jonka on pakko mennä hakemaan tietoa 27 eri tietopisteestä kansallisella tasolla. Eli on täysin välttämätöntä, että jokaisen kansalaisen jäsenvaltion tietopiste voi välittää ja hakea tietoa muista tietopisteistä, muiden jäsenvaltioiden tietopisteistä. Siis meidän täytyy saada aikaiseksi todellinen verkosto. No tässä myöskin me olemme asioista eri mieltä neuvoston kanssa koska ministerineuvosto antaa paljon vähemmän yksityiskohtia kuin mitä me haluaisimme nämä tietopisteet meidän mielestämme, niiden tulisi olla riippumattomia, jotta potilas saisi parasta mahdollista hänen etuaan palvelevaa tietoa. Ja tästä syystä olen jättänyt käsiteltäväksi ne samat tarkistukset, jotka meillä oli jo ensimmäisessä käsittelyssä. Sitten mitä muihin kohtiin tulee, josta ollaan jokseenkin eri mieltä. No, ministerineuvosto haluaa kaksinaisen oikeusperustan, mitä tulee sisämarkkinoihin – artikla, kansanterveysartiklallekin se haluaa eri oikeusperustan. No parlamentti sanoi, että sisämarkkinoiden kohdalla me voimme hyväksyä tämän kaksinaisen oikeusperustan. Se on täysin hyväksyttävä. Eli tällä tavalla me pääsisimme tästä kohdasta eteenpäin. Sitten sovellusala kysymys. No siinä neuvosto on sitä mieltä, neuvosto ehdottaa, että jätettäisiin pitkäaikaishoidot sovellusalan ulkopuolelle, elinsiirrot, elinluovutukset ja rokotuskampanjat, ne tulisi jättää ulkopuolelle. Tämän me voisimme hyväksyä sen valossa, mitä tuomioistuin viime talvena päätti. Eli jos neuvosto haluaa nämä jättää ulkopuolelle, niin se sopii. Mutta mutta toisaalta taas harvinaisista sairauksista kärsivät potilaat, heidän täytyy saada korvaus hoidosta, vaikkakaan tällaisesta hoidosta ei potilaan jäsenvaltiossa puhuta. Eli on tiettyjä sairauksia, jotka tietyissä jäsenvaltioissa ovat korvattavissa ja me emme voi hyväksyä sellaista tilannetta, jossa kahteen kertaan potilasta äh, rangaistaan, jos potilaalla on harvinainen sairaus, johon ei omasta maasta saa hoitoa ja sitten hän lähtee ulkomaille hakemaan hoitoa ja sitten ei saa korvausta. Eli tästä syystä meidän mielestä tulee todellakin harvinaisista sairauksista kärsiviä potilaita suojella ja puolustaa. Sitten ennakkomaksut ja ennakkoilmoitus, joka olisi vapaaehtoinen. No kun ennakkolupa kun on annettu, niin potilaiden parlamentin mielestä ei tule maksaa ennakkoin kuin se summa, joka niiden olisi tullut maksaa omassa maassaan. Neuvoston mielestä Neuvoston ehdotuksessa ei löydy mitään vastaavaa mainintaa, eli tässä on todella vaikea kohta. Tämä on kuitenkin potilaiden kannalta hyvin olennainen asia, koska ensimmäinen este on nimenomaan tämä. Se liittyy ennakkomaksuihin ja korvauksiin minun mielestäni tämä on sellainen, jossa tulisi löytää toissijaisuusperiaatteenkin nimissä tasapaino nimenomaan tässä tulisi huonompiosaisemmat ottaa huomioon, koska muuten he joutuvat tässä syrjityksi. Sitten kysymys, jonka tietyt jäsenvaltiot ovat ottaneet esille, siis ulkomailla asuvat eläkeläiset. Parlamentti ei tätä käsitellyt. Me emme laatineet mitään erityistä mainintaa tästä. Neuvosto taas halusi ottaa tämän eläkeläiskysymyksen mukaan. No totta toki minun mielestäni on myöskin tärkeää ottaa tämä asia huomioon, joka tiettyjen jäsenmaiden kannalta on tärkeä kohta ja me voisimme hyväksyä tämän neuvoston ehdotuksen. On tärkeää, että me emme nyt jumiuta sopimusta joka ehkä saataisiin aikaiseksi neuvoston kanssa tällaiseen arkaluontoiseen kohtaan, eli minun mielestäni me, tämän ei tulisi meissä herättää kysymyksiä. Sitten eettiset valinnat. Tiedän, että tiettyjen kollegojen kannalta tämä on hyvin tärkeä kysymys. Haluaisin muistuttaa, että tämä direktiivi kunnioittaa eikä aseta kyseenalaiseksi sitä vapautta, joka jokaisella jäsenvaltiolla on tehdä päätöksiä siitä, minkä tyyppisiä terveyspalveluja se pitää sopivina, asianmukaisina tästä direktiivistä ei löydy mitään, jonka voisi tulkita siten, että se jotenkin voisi vaikuttaa näihin perustavaa laatua oleviin eettisiin valintoihin, joita jäsenvaltiot tekevät. tekevät. Eli tässä haluaisin rauhoitella tiettyjen kollegojen mieliä, niiden mieliä, jotka ovat hyvin tarkkoja näiden eettisten valintojen suhteen. Eli tässä ei ole syytä huoleen. Ja sitten lopuksi vielä haluaisin puhua vammaisista voi olla ylimääräisiä kustannuksia, joita vammaisille syntyy hoidon yhteydessä, ja nämä tietenkin täytyy korvata tiettyjen ehtojen täyttyessä. Parlamentti oli ottanut tämän huomioon, mutta neuvosto ei hyväksy sitä, mitä parlamentti ehdottaa. Vammaisia ei mainita tässä lainkaan, ja tämä on kohta, jota me emme voi hyväksyä. Sitten eurooppalainen potilaiden oikeusasiamies. No, on ehdotettu siis, että luotaisiin tällainen eurooppalainen potilaiden oikeusasiamiehen virka, joka käsittelisi, hän käsittelisi valituksia. No, ministerineuvosto eh, ehdotuksessaan ei mainitse tätä. Eh, vilpittömästi parlamentissa minä nyt en ole vakuuttunut siitä, että meidän tulisi tehdä täällä päätöksiä tällaisen viran perustamisesta. Minun mielestäni tässä avataan ovi systemaattiselle mahdollisuudelle turvautua pienemmänkin ongelman kohdalla oikeusasiamiehen, eli minun mielestäni tämä, tätä ei tulisi ottaa huomioon. Sitten raja-alueiden testialueet, no parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä päätti, että voitaisiin nimetä tällaisia koealueita – rajaseuduille. Ja meidän mielestämme tämä oli hyvin innovoivaa. No ministerineuvosto ei mainota, mainitse näitä alueita lainkaan, mutta minun mielestäni olisi tärkeää ottaa opiksi toinen toistemme koke- konkreettisista kokemuksista. Koska raja-alueilla asioista on kokemuksia ja niistä voisi olla hyötyä kaikille. Tämä olisi hyvin positiivista. Ja sitten vielä eh, e-terveyskysymys. Tämä on perustavaa laatua oleva kysymys. On tiettyjä toimia, joita Euroopan parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä ehdotti eh, liittyen komitologiaan. Neuvosto korvaa tämän eh, suuntaviivoilla – Minun mielestäni on tärkeää ottaa huomioon e-terveyden viimeaikaiset kehityskulut. Neuvosto vähättelee tätä ja tämä ei vastaa ei todellisuutta eikä myöskään niitä kehitystoiveita, joita uusista teknologioista terveydenhuollon alalta löytyy. Ja tästä syystä olen ottanut uudelleen käsiteltäväksi kaikki ensimmäisen käsittelyn tarkistukset, koska Euroopalla on velvollisuutena käyttää hyväkseen etälääketiedettä, e-terveyttä, jotta parannettaisiin erityislääketieteen pariin pääsyä sellaisilla alueilla, joilta erikoislääkäreitä ei ole tai jossa pääsy terveyspalveluihin on hankalampi. Eli e-terveys ja etälääketiede ovat potilaiden kannalta tärkeitä. Ja sitten teknologian kehitys tällä alalla. No, parlamentti pyysi, että osapuolet osallistuisivat paremmin tähän prosessiin, aivan erityisesti mitä näiden teknologioiden arviointiin tulee ja kaikki osapuolet, niillä on omaa tietotaitoa ja kokemusta ja olisi hyvä ottaa inspiraatiota näiden terveysteknologioiden arvioinneista. Ja tästä syystä olen jättänyt ensimmäisen käsityksen, käsittelyn tarkistukset uudelleen käsiteltäväksi. Yhteenvedonomaisesti Euroopan parlamentti on taistellut vuoden, äh, vuodesta 2004 lähtien sen edestä, että potilaiden oikeudet sellaisena, kun tuomioistuin on niitä tulkinut, otettaisiin huomioon, että ne muutettaisiin juridisiksi tekstiksi. Parlamentin täytyy puolustaa näitä avainkohtia, joista juuri mainitsin. Tämä on aihe, joka puhuttelee kansalaisia, koska se äh, koskee kaikkia kansalaisia, se koskee kansalaisten terveyttä, kansalaisia, jotka itse saattavat joku päivä olla potilaita. Ja nyt tällä hetkellä heidän täytyy viedä asioita tuomioistuimeen saadakseen oikeutta. Ja tämä on tilanne, jota me emme voi enää sietää. Ja täten Euroopan parlamentin velvollisuutena on saada nämä asiat liikkeelle ja toimia niin, että nopeasti toimitaan ja todellakin aikarajat ovat tiukkoja, mutta minun mielestäni me voimme yhdessä tehdä erinomaista työtä ja on tärkeää, että me nopeasti löydämme ratkaisun ja puolustamme näitä avainkohtia suhteessa neuvostoon. Tietenkin olen valmis kuuntelemaan teitä, jotta me saamme parhaan mahdollisen ehdotuksen aikaiseksi. Kiitos. No niin, kiitokset François Grostet. Erittäin tärkeä lainsäädäntö kyseessä. Me kuulimme mitkä nämä linjat ovat, joita ehdotetaan. Neuvosto on tässä tapauksessa se, missä ongelma piilee, ja ehkä kuulemme myöhemmin vielä, mitä neuvosto tässä asiassa aikoo. Siellähän on maita, jotka eivät halua yhtään mitään, niitä, jotka haluavat vain vähän, ja vielä niitä, jotka ovat suhtautuneet meidän hankkeeseemme varsin ystävällisesti. Tästä kuulemme vielä. Ensin varjoesittelijät ja heistä ensimmäisenä Dagmar Roth-Berendt. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, te itse totesitte, herra Lainen, että tämä on tärkeä mietintö ja aihe, joka on ollut meille aika hankala Euroopan parlamentissa. Minun on ehdottomasti onniteltava François ja hänen laatimastaan mietinnöstä. Se on erinomainen. Se on hyvin rehellinen ja lojaali Euroopan parlamentin ensimmäiselle käsittelylle – ja se ilmentää, miten meidän keskustelumme ovat kulkeneet, mutta luonnollisesti se on myös kunnianhimoinen. Me tunnemme Françoisin ja tiedämme, että hän on kunnianhimoinen, hän haluaa saada aikaan muutoksia, sitä hän usein hyvissä poliitikoissa näkee. Olen lukenut tämän mietinnön ja henkilökohtaisesti voisin tätä kaikkea kyllä tukea, mutta mehän olemme kiinnostuneita lopputuloksesta ja siksi me haluamme nähdä, miten voimme saada aikaan yhteisymmärryksen niin, että tämä lainsäädäntö todella astuu voimaan ja sille löytyy käyttöä. Me olemme lukeneet neuvoston yhteisen kannan, no niin, selvää. Se ei ole millään lailla täydellinen, ei minun mielestäni. Neuvoston yhteiset kannat eivät koskaan ole täydellisiä. 21 vuoden aikana en ole vielä toistaiseksi lukenut neuvoston yhteistä kantaa, jonka jälkeen olisin taputtanut ja sanonut, että hyvin tehty. En vielä koskaan. Se, mitä tässä kunnioitan yhteisessä kannassa, on se, että on neuvoston puolella pyritty saamaan aikaan yhteisymmärrys. Ja onkin saatu aikaan yhteisymmärrys. Valtavalla enemmistöllä on saatu päätettyä yhteisestä kannasta. Se on melkoinen saavutus ja se on myös tunnustettava. Siksi meidän on tarkkaan katsottava, mitkä ovat meidän painopistealueemme, missä olemme valmiita liikkumaan kohti neuvoston kantaa ja missä vastavuoroisesti odotamme neuvostolta liikkumista. En luonnollisesti voi vaatia itselleni samoja oikeuksia kuin esittelijä, enkä voi siksi käsitellä kaikkia kohtia puutun vain yhteen. Mainitsen siis erään kohdan, joka ei varmasti ole mikään tärkein, mutta seikka, jonka itse olen ottanut esille, eli nämä harvinaiset sairaudet, rare diseases. Meidän on käsiteltävä tätä ongelmaa, että Euroopan unionissa on harvinaislaatuisia sairauksia, jotka eivät ole kirjattuina kaikkien jäsenvaltioiden korvausjärjestelmiin, koska kyseistä tautia ei tuossa maassa välttämättä lainkaan ole. Meidän on varmistettava se, että nämä potilaat saavat siitä huolimatta mahdollisuuden hoitoon siellä, missä siihen on mahdollisuus, ja olen varma, että tähän on mahdollista saada ratkaisu myös neuvoston kanssa. Voidaan saada aikaan jonkinlainen järkevä lopputulos. Periaatteessa oikeastaan vain kolme tai neljä seikkaa, joihin haluaisin kiinnittää huomiota. Ennen kaikkea tuohon ennalta vaadittavaan hyväksyntään. Me tiedämme kaikki, että ennen ensimmäistä käsittelyä meillä oli omassa ryhmässämme hyvin intensiivisiä keskusteluja tästä aiheesta, joskus myös hankalia keskusteluja. Mutta me pyrimme saamaan aikaiseksi yhteisymmärryksen. Ensimmäinen käsittely oli ehkä edelleen aika hankala, mutta nyt yhteisen kannan myötä ja koska aika on kulunut jonkin verran, voimme ehkä jo paremmin saada asian sujumaan. Tämä ennalta vaadittava hyväksyntä on seikka, joka on mahdollistunut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kautta, koska se totesi, että jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus tähän, ja minä tuen sitä, että joissakin tapauksissa tarvitaan ennalta lupa, mutta sitä ei tule käyttää välineenä, jolla lainsäädäntö ajetaan ad absurdum tai se kumotaan käytännössä. Eli sen on oltava rehellistä, vilpitöntä, pitää todellakin olla olemassa tahto vain joihinkin tapauksiin vaadittavaan ennalta annettavaan lupaan. Ja neuvoston tapauksessa se ei minusta näy nyt niin selvästi. Uskon, että tässä kohtaa meidän on vielä tehtävä yhdessä työtä. Minä tiedän, minkälainen tilanne neuvostossa on. Se on minulle täysin selvä. Sitten seuraavana kysymykset, jotka liittyvät näihin kontaktipaikkoihin ja verkostoihin. François Grostet viittasi siihen, miten tärkeää potilaalle on, että on olemassa jonkinlaisia yhteyspisteitä, jotka todella ovat olemassa, jotka ovat myös kykeneviä toimimaan ja antamaan tietoa, mutta myös verkostot ovat tärkeitä, jotta tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä hoitomuodoista ja parhaista käytänteistä ja niin edelleen on mahdollista. Uskon, että jäsenvaltioille pitää antaa mahdollisuus tehdä tämä kansalaistensa hyväksi, ei ehkä vielä huomenna, eikä ehkä ylihuomennakaan, mutta ainakin keskipitkällä aikavälillä. Ja ehkä tähän voidaan löytää jonkinlainen mahdollisuus määritellä tavoite ja olla aikataulun puolesta jossakin määrin joustava. Sitten haluaisin todeta hiukan tästä koko paketista, joka koskee ikään kuin äh, korvausta tätä takaisin maksamista tai etukäteen maksamista. Olen vakuuttunut siitä, että me saamme aikaiseksi järjestelmän, olipa se nyt sitten jonkinlainen voucher-järjestelmä tai muu järjestelmä, joka mahdollistaa jäsenvaltioille ja potilaille sen, että että ei jouduta maksamaan suuria summia etukäteen ja että tarpeellinen korvaus tapahtuu myös mahdollisimman nopeasti. Tiedän monien jäsenvaltioiden pelkäävän, että nämä korvaukset eivät toimi. Meillähän on esimerkkejäkin tästä Euroopan unionissa jäsenvaltioista, jotka joutuvat pitkään odottamaan, että onnettomuuspotilaiden, sanotaan nyt vaikka lomalla olleiden onnettomuuksiin joutuneiden potilaiden kotimaa ja sen sosiaaliturvajärjestelmä maksaa hitaasti. Mutta se on minusta neuvoston tehtävä. Sanoisin, että kerran jäsenvaltiot istuvat siellä pöydän ääressä kaikki, hoitakoon myös keskenään sen, että maksut tapahtuvat kunnolla. Sitten tuosta toisesta oikeusperustasta ja muista seikoista. Ymmärrän, että että me voimme hyvinkin olla näistä samaa mieltä, jos onnistumme, ja sanon tämän ennen kaikkea neuvoston suuntaan, jos me onnistumme tuon ennakkoluvan kohdalla, ja sanotaanko nyt niiden rajoitusten kohdalla, joita te olette maininnut, eli kaiken, mitä on kirjattu kohtaan artiklan kahdeksan, jos näissä voidaan saada aikaan jonkinlainen toisenlainen määritelmä – Uskon, että artiklassa kahdeksan on vielä huolella tarkasteltava sitä, eikö näitä tiukkoja rajauksia, joita sinne on laitettu, voitaisiin muuttaa. Tarvitaanko niitä todella sellaisena? Ja meidän on myös tarkasteltava sitä, miltä vaikuttavat ne luettelot, jotka liittyvät ennakkolupaan. Äh, haluaisin antaa yhden asian mietittäväksi. François Crostet äh, viittasi tähän että muutoinhan asiassa päättää taas Euroopan yhteisöjen tuomioistuin. Seuraavalla kerralla, kun tuomioistuin päättää, ei ole kyse pelkästään yksittäisistä potilastapauksista, vaan myös oikeuden huonosta hallinnoinnista, lainsäädännön vaatimattomasta vaillinaisesta täytäntöönpanosta ja silloin asetetaan myös seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia niille jäsenvaltioille, jotka eivät tätä lainsäädäntöä ole panneet täytäntöön. Ehkä tämä kannattaisi ottaa esille neuvostossa. Voi olla jäsenvaltioita, jotka sanovat, että otetaan se riski, mutta toivoisin, ettei kuitenkaan. Puheenjohtaja, uskon edelleen optimistisesti, että onnistumme saamaan aikaan yhteisymmärryksen. Olen käynyt paljon keskusteluja juuri tänä aamunakin vielä ja näissä keskusteluissa huomaan jatkuvasti, että joudun itse olemaan hiukan pidättyväinen. En tiedä, onko se kyse vain omasta ryhmästäni, että näitä näkemyksiä on niin monenlaisia, mutta se, mitä tällä hetkellä on esitetty, on mielestäni tarkistusten kautta jotakin, jota voitaisiin ajaa eteenpäin menestyksenä. Vielä viimeinen virke. Me olemme toisessa käsittelyssä. Meillä on aika tiukka aika korsetti, joten tämä edellyttää meiltä kaikilta kovasti kurinalaisuutta ja myös tahtoa haluta voittaa asiassa. Kiitoksia ja siinä ylistystä esittelijälle, rehellistä ja kunnianhimoista Tämä on sellainen ominaisuuksien yhdistelmä, joka on harvinaista. No hyvä, jatketaan ja jätetään tuo kello tuossa aina käyntiin, muutoin emme saa tätä käytyä läpi. Antonia Parvanova. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ja onnitella François Grostettia hänen mietinnöstään. Tämä on yksi mutkikkaimmista ja kiistanalaisimmista asioista, joita meillä tässä parlamentissa on ollut käsittelyssä hiljakkoin. Ja hän todella tarvitsee meidän tukemme ja yhteistyöhalukkuutemme, jotta saisimme aikaan, jotta pääsisimme eroon tilanteesta, joka johti siihen, että kolme instituutiota, komissio, neuvosto ja parlamentti, päätyivät aika ristiriitaisiin kantoihin. Kaikki tämä juontui yhteisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka on ollut vähän ennen aikaista. Ennen kuin rahoitukselliset ja organisaationaaliset aspektit oli edes selvitetty, niin tuli tuomioita. Nyt meidän täytyy, nyt me olemme antamassa erityispoikkeuksia potilaille, joilla saattaa jopa olla enemmän oikeuksia kuin kansallisella tasolla. Ja nyt parlamentin täytyykin olla yhtenä rintamana, jotta toimimme oikein. Neuvosto varmasti jatkaa kansallisten hallitusten kantojen eteenpäin viemistä, mutta varmasti heillä on muitakin kriisejä kuin kansanterveysongelmat mielensä päällä. Kolme seikkaa. Ensinnäkin potilaat, potilaiden oikeudet täytyy taata, jotta kaikilla olisi oikeus laadukkaaseen terveydenhuoltoon ja solidaarisuutta noudatetaan. Myös täytyy kunnioit- kodifioida tämä olemassa oleva oikeuskäytäntö ja täytyy myös pitää huoli siitä, että kansalliset terveydenhuoltojärjestelmät pysyvät pinnalla niin, että sen jälkeen kun tämä direktiivi on pantu täytäntöön, niin emme altista kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä uusiin ongelmiin. Ehdotuksessa on myös tiettyjä seikkoja, joista haluan puhua. Ensinnäkin artikla 6 neuvoston kannassa kansalliset yhteyspisteet. Me tuemme esittelijän kantaa. Sehän tuo enemmän sisältöä tähän säädökseen. Jos haluamme puhua potilaiden oikeuksista, meidän pitää pitää huoli siitä, että ne ovat selkeitä ja että potilaat itse tietävät, mitkä heidän oikeutensa ovat. Kansalliset yhteyspisteet tulisi määrittää selkeästi. Sitten toimet, jotka liittyvät kustannusten takaisinmaksuun, artikla 7. Mikä ikinä päätös tulee olemaankin, sen ei tule aiheuttaa epätasa-arvoisuutta. Sen täytyy myös ottaa huomioon eroavaisuudet kansallisissa terveydenhuoltojärjestelmissä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa potilaathan altistuvat erilaisille ongelmille, kun heidän täytyy matkustaa, vaikkapa maanteitse. Niin täytyy pitää huoli siitä, että tästä ei koudu suurempaa rahoituksellista, taloudellista taakkaa. Eli täytyisi olla jonkinlainen yhtenäinen järjestelmä kaikille potilaille. Sitten ennakkolupajärjestelmä. järjestelmä Artikla 8 neuvoston tekstissä olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa. Mielestäni parlamentin täytyy pysyä lujana tässä kysymyksessä. Sitten poikkeukset ennakkolupajärjestelmään, tarkistus 64 siis, silloin kun kyse on harvinaisesta taudista. No, minusta tämä on aika kummallista, kun komissio yrittää vastata oikein tilanteeseen, jossa harvinaisista sairauksista kärsivät eh, potilaat tekevät vaatimuksia, mutta tämä ei ole ehkä oikea paikka te myöntää poikkeuslupia, koska tämä on eräänlaista syrjintää tämäkin. Jot, joissain jäsenvaltioissa ei välttämättä ole ainuttakaan harvinaisesta sairaudesta kärsivää potilasta, mutta koko Euroopan unionissa niitä saattaa olla jopa miljoona. Eli sitä voi vain kuvitella, että minkälainen, minkälaista matkustusvyöryä syntyy. Meidän täytyy pohtia sitä, että jos me nyt tämän asian sisällytämme eh, direktiiviin, niin ehkäpä muutkin potilasryhmät alkavat väittää, että heidätkin tulisi kattaa direktiivissä. Sitten sähköinen terveys. Tämä direktiivi on oikeastaan mahdollisuus kattaa turvallisuusinnovaatiot ja tehokkuusaspektit. En nyt aio puhua tästä enempää, koska meillä on ollut useita mahdollisuuksia, tuleekin olemaan jatkossakin useita mahdollisuuksia, mutta tämä sitten tämä terveyden ja teknologian arviointia, esittelijän tarkistus 88. Siinä ehdotetaan, että tietoa pitäisi siirtää suhteellisen tehokkaasti teknologian avulla. Samanaikaisesti kuitenkin, kun me puhumme teknologian arvioinnista ennen markkinoille – saattamista ja sitten sen tehokkuudesta puhumme sen jälkeen, kun teknologia on saatettu jo markkinoille. Niin olipa, olisipa todella kivaa, jos esittelijä sanoisi, mitä hän tällä tarkoitti. Kiitos. Ähm. Kiitos, kiitoksia kovasti. Bas Eichhout, sanotaan viisi minuuttia maksimissa. limits, uh, Mr. Chairman, thank you. No, pysyn näissä rajoissa, herra puheenjohtaja. ensimmäisenä haluaisin kiittää esittelijä tästä suuren asian hoitamisesta, johon liittyy paljon avainkohtia. Ja kuten Roth Beren sanoi, niin ratkaisevaa on se, että me varmistamme, että tässä toisessa käsittelyssä parlamentti ja neuvosto lähentyvät toisiaan. Ja vielä on kolme asiaa meidän puoleltamme, jossa me meidän täytyy hieman syvällisemmin pohtia näitä asioita, ottaen huomioon nyt sen, mitä esittelijä sanoi. Melkein kaikista muista kohdista voin olla esittelijän kanssa samaa mieltä. Ja minun täytyy todellakin sanoa, että esittelijä on toiminut erinomaisesti, kun hän on toistanut tässä sitä ensimmäistä käsittelyä. Ne kolme kohtaa, josta vielä täytyy keskustella parlamentinkin sisällä. Ensinnäkin tämä ennakkolupa olen samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että jos me puhumme syistä, joilla tästä voidaan kieltäytyä, niin silloin täytyy puhua kattavasta, tyhjentävästä listasta ja neuvosto on puhunut ei-tyhjentävästä listasta, eli tuen todellakin esittelijää. Kuitenkin Esittelijä ei mainitse syitä, joilla voidaan kieltäytyä korvauksen maksamisesta ja tästä parlamentin tulisi ehkä hieman enemmän pohtia, koska on esimerkiksi yleiseen hyötyyn liittyviä syitä jotka siis liittyvät sosiaaliturvajärjestelmän vesittämiseen ja sen perusteella voitaisiin kieltäytyä korvauksen maksamisesta. Eli parlamenttina meidän täytyy tässä ottaa askel eteenpäin. Sitten ennakkomaksut. No, tämä on toki tärkeä aihe, mutta en ymmärrä esittelijää siinä, että jos olen potilas ja haluan saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa, niin silloin täytyy noudattaa sen kyseenomaisen jäsenvaltion sääntöjä. Eli jos tuossa jäsenvaltiossa ennakkomaksua vaaditaan, niin silloin minun potilaana, joka tulee toisesta jäsenvaltiosta, minun täytyisi suostua tähän ennakkomaksuun. Eli tässä mielessä ennakkomaksu siitä tulisi pitää huoltaa siinä jäsenvaltiossa, jossa hoitoa saadaan. Eli tässäkin parlamenttina meidän tulisi ehkä muuttaa kantaamme hieman. Ja sitten kolmanneksi nämä harvinaiset sairaudet. No, tässä todellakin meidän täytyisi hieman täsmentää tätä Neuvoston kannassa tätä ei mainita ja sitä me emme voi hyväksyä. Mutta jos me nyt annamme jonkinlaisen äh, blanko derogaation tässä asiassa, niin siitäkään en ole samaa mieltä. Eli kollegani liberaalidemokraateista on tästä kanssani samaa mieltä. Tämä on meille ongelmallinen, eli meidän täytyy koettaa löytää tapaa, että jos saa hoitoa harvinaisessa sairaudessa, niin jäsenvaltiolla on sitten mahdollisuus kieltäytyä ennakko luvasta, eli harvinaiset sairaudet, ennakkomaksut ja sitten syyt korvauksen maksamisesta ennakkomaksutapauksissa, niin e, e, lupatapauksessa, niin nämä ovat ne asiat, joissa parlamentin täytyisi ottaa askel eteenpäin. Ja tärkeintä tässä on se, että parlamentin täytyy pitää kiinni tiukasta kannastaan ja sitten päästäisiin toisessa käsittelyssä neuvoston kanssa yhteisymmärrykseen. Kiitos. Suuret kiitokset ja seuraava puhuja Milan Sabranov. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Já bych také rád. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä haluan kiittää esittelijää hänen työstään. Tämä koko aihe on äärimmäisen monimutkainen ja kattava, ja minä haluaisin ottaa kantaa vain joihinkin periaatteisiin. Haluan muistuttaa, että me haluamme parantaa potilaiden oikeusvarmuutta. Tämä tarkoittaa kaikkia potilaita, ei pelkästään niitä potilaita, jotka haluavat ja kykenevät parhaiten itsellensä tiedot hankkimaan. Me haluamme myös olla järkyttämättä kansallisten järjestelmien oikeusvarmuutta. Mitä tulee tietojen saatavuuteen, haluamme, että kaikki voivat nauttia tästä rajat ylittävästä terveydenhuollosta tarvittaessa. Tiedon on oltava helposti saatavana myös niille, jotka ovat vammaisia, sellaisille, jotka eivät voi yksinkertaisella tavalla käyttää normaalisti saatavana olevaa tietoa. Eletään sentään tätä uutta vuosisataa ja meillä on mahdollisuus vaatia, että tieto on saatavana myös sähköisessä muodossa tässä mielessä aion tehdä joitakin tarkistuksia. Ja myös eräs parametri, jolla voidaan mitata terveydenhuoltoa, on hoidon laatu ja turvallisuus. Kyse on ennen kaikkea tämän terveydenhoidon jatkuvuudesta. Jatkuvuus taataan myös tietoja välittämällä. Sähköisessä muodossa tiedot on helpompi välittää eteenpäin ja lajitella. Ja eräs ehto niiden eteenpäin toimittamiselle on yhteensopivuus niin, että kaikki on yksittäisten käyttäjien kannalta ymmärrettävässä muodossa. Myös terveydenhuollossa, terveydenhuollossa on kyse siitä, että kuka tahansa halutessaan käyttää terveyspalveluita ulkomailla voisi viedä mukanaan omat terveystietonsa. Myös ulkomailla hoidetuilla pitää olla oikeus siihen, että vievät kaikki omaa hoitoaan koskevat tiedot mukanaan kotimaahansa. Ja jos nämä tiedot ovat olemassa sähköisessä muodossa, on potilaalla oltava oikeus saada nämä tiedot sellaisessa muodossa, jossa hän voi niitä jatkossakin käyttää, ja siksi nämä tiedot on saatava yhteen sopiviksi. Miten sitten tällainen yhteensopivuus voidaan saavuttaa? Yhteensopivuus on ennakkoehto hoidon laadulle ja Euroopan kansalaisten edun mukaista on, että luodaan pian säännöt, jotka mahdollistavat sen, että nämä yhteensopivat järjestelmät saadaan luotua käytäntö on kuitenkin osoittanut, että jäsenvaltioilla ei ole luotuna mitään yhteisiä sääntöjä ja siksi eh, komissiolle pitäisi antaa valtuudet luoda nämä säännöt. Kyse on ennen kaikkea tunnistamis- ja luvanantosäännöistä sekä siitä, miten määritellään nämä terveystiedot. Haluaisin ottaa kantaa vielä tuohon sähköiseen reseptiin. Haluaisimme, että potilailla olisi mahdollisuus äh, saada lääkkeensä kaikissa Euroopan maissa. Siksi tarvitsemme tällaisen e-reseptin, tarvitsemme myös yhteen sopivat reseptitiedostot. Ehkä komissio voisi puuttua tähän niin, että voidaan tutkia, että resepti on aito. Siksi tarvitaan jonkinlainen kontakti lääkärin, joka reseptin on kirjoittanut, ja apteekin farmaseutin välillä. Tässä puhutaan sellaisista tiedoista, joiden kohdalla – uuden lääketieteellisen teknologian tehokkuus tulee mitattua. On selvää, että on vaihdettava tietoja ja tämä on aivan oikea tapa, jolla voimme huolehtia koko prosessin tehokkuudesta. Se on ehdottomasti tarpeen. Kaikki sidosryhmät on saatava mukaan, ennen kaikkea lääkärit, tutkijat ja myös itse teollisuus. Lopuksi haluaisin vielä palata e-health-asiaan parikymmentä sekuntia vain Tämä ennakkolupa on tärkeä myös e-terveyskysymyksissä. Meidän on kehitettävä tätä eteenpäin. Olen käsitellyt aihetta jo pitkään ja haluaisin perustaa epävirallisen työryhmän tästä asiasta. Komission jäsen Reding on myös ilmaissut asiasta mielenkiintonsa. Kiitoksia, herra Sabrnoch. Tässä olivat meille ilmoitetut varjoesittelijät ja nyt muut puhujat pyydän, että enintään kolme minuuttia muutoin kaikille ei jää riittämiin aikaa. Ja Rossi oli ensimmäinen. E, e, Kiitos, herra puheenjohtaja ja esittelijä. No suoraan sanottuna minulla on epäilyksiä sen suhteen, onko tämä teksti sovellettavissa yhtäältä voisi olla oikeudenmukaista, että potilaat voisivat liikkua ja saada terveyspalveluja muualla, jos eivät niitä kotonansa saa. Mutta toisaalta järjestelmä joku maa voisi joutua tilanteeseen, jossa sinne tulisi paljon terveyspalvelujen hakijoita. Toisin sanoen tapahtuisi tällaista terveyspalvelujen vientiä. Eli meidän tulisi Euroopassa tarkastella minimistandardeja. Tässähän me tarkastelemme vapaan liikkuvuuden minimistandardeja. Ehkä ihmiset voisivat siirtyä maasta toiseen maasta, jossa ei terveyspalveluja ole, ja siirtyisivät maahan, jossa niitä on, ja sitten siellä hyppäisivät jonon e, hännille. Eli tästä syntyy kustannuksia, joissa täytyy keskustella. Jos maa A ei tarjoa hyviä palveluja ja B tarjoaa, niin totta kai sitten sadat tuhannet potilaat lähtevät maahan B. Eli tämä maa joutuu sitten potilaiden valloittamaksi mitä siinä tilanteessa sitten voidaan tehdä? Nämä henkilöt tulevat viemään vuodepaikkoja, laitteistoja, mutta myöskin taloudellisia voimavaroja. Jos sitten vielä alkuperämaa joutuu maksamaan korvauksia ja jos maksua ei suoriteta tämän palveluja tarjoavan maan tariffien perusteella – niin mitä sitten tapahtuu? Eli sitten täytyisi siis tehdä päätöksiä siitä, missä määrissä, määrässä korvauksia suoritetaan. Meillä ei Italiassa ole kansallista terveysjärjestelmää, vaan meillä on paikallisia terveysjärjestelmiä. No, Saattaa olla, että joku, sanoo, joku valtio sanoo, että ihmisiä tulee sadoin tuhansittain esimerkiksi Veneton alueelle hakemaan terveyspalveluja. Järjestelmä tulee romahtamaan, jos näin käy. Vai voitaisiinko järjestää sellainen tilanne, jossa alkuperämaa rahoittaisi Veneton tarjoamat palvelut? Eli tässä hankkiudutaan eroon näistä ainoistakin suojalausekkeista – 51-57 artiklassa 9. Kiitos. Kiitos, kolme minuuttia. Kiitos. No niin, kiitos. Grazie, kiitos. Peter Liese. Ja, dank, Kiitoksia puheenjohtaja. Minunkin puoleltani kiitokset François Grostetille Minun mielestäni tämä on yksi tärkeimmistä mietinnöistä terveysalalla, joita meillä on, ja hän on suurella innolla ja tuntemuksella ottanut John Bowisin jälkeen tämän asian hoitaakseen. Juuri Oresto Rossin puheenvuoron vuoksi haluaisin huomauttaa, että valitettavasti aivan liian usein nähdään vain ne harvat ongelmat, joita rajat ylittävä terveydenhuolto aiheuttaa. Saksan rajaseudulla asuvilta lääkäreiltä minä kuulen, että potilaat, jotka joskus ovat jossakin maassa äh, odotuslistalla, potilasjonossa, eivät kuukausiin saa hoitoa, tulevat sitten Saksaan. Tässä on myös mahdollisuus lisätuloihin ja vain kolmannes näistä kustannuksista korvataan se ei luonnollisesti ole komission ehdotuksen eikä myöskään François Grostetin mietinnön tahdon mukaista. Luonnollisesti nämä on korvattava nämä kustannukset, mutta kaikkea on lähestyttävä potilaat keskiössä pitäen. Uskon, että myös terveydenhuoltojärjestelmät voivat hyötyä tästä. Tässä on kaikki mahdollisuudet, riskejä ei tule dramatisoida niin kuin välillä tehdään haluaisin tukea François Crostetin mietintöä ja ennen kaikkea kolmessa kohtaa haluan korostaa neuvoston yhteisen kannan muuttamisen tarvetta. Monen kertaan jo todettiinkin nuo harvinaislaatuiset taudit, ennen kaikkea 80 tarkistus äh, Françoisilta on sellainen, jossa neuvoston pitäisi liikkua meitä kohti, että nämä harvinaiset taudit edes mainittaisiin. Saammeko me sitten tämän tässä muodossa läpi on eri asia, mutta meidän pitää ainakin taistella sen puolesta, että harvinaisista taudeista kärsivät potilaat saavat tällaisen helpotuksen, jos kyseistä tautiluokitusta ei oman maan terveydenhoito- ja korvausjärjestelmässä ole mainittuna, koska joskus taudit ovat niin harvinaisia, että tauti kyllä sinällään on olemassa. Tässä ehkä Dagmar Roth-Behrendt puhui hiukan hassusti. Hän sanoi, että tautia ei ole olemassa. Tarkoitus on todeta, että taudille ei ole olemassa hoitoa kyseisessä maassa ja siksi potilaat joutuvat ulkomaille. Olen kiitollinen tarkistuksista yksi ja viisi, jotka koskevat tätä monimuotoisuutta. Hyvä, että sekin vielä mainittiin. Ja olen myös kiitollinen tarkistuksesta 35, jossa puhutaan tästä voucherista. Tiedän, että tämä on hankalaa. Meidän ryhmässämmekin on asiasta monennäköisiä kannanottoja, mutta koska me olemme suoraan valittuja kansalaisia, niin pitäähän meidän olla huolissamme siitä, että potilaat eivät joudu hoitamaan tätä laskua. Luonnollisesti on valitettavaa, jos ei saada kustannuksista korvausta mahdollisimman pian, mutta kaikkein ikävintä on se, jos potilas itse maksaa nämä summat etukäteen eikä sitten edes saa riittävän nopeasti korvausta. Eli siinä mielessä tämä tarkistus on aivan oikea ja meidän pitää tukea äh, Françoisia suhteessa neuvostoon. Kiitoksia ja Jolanda. No, przyznam się, że jeśli chodzi o sprawozdanie Grostet, to jest to mm, przykładowe sprawozdanie. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni François Grostetin mietintö on malliesimerkki. Se on malliesimerkki hyvästä mietinnöstä kaikista meistähän voi joskus tulla potilaita Euroopan unionissa, ja kaikki Euroopan unionin potilaat ovat varmaan hänelle kiitollisia tästä mietinnöstä. Hyvä, että neuvosto on saanut aikaan jonkinlaisen kompromissin. Se ei ehkä ole kaikkien mielestä tyydyttävä, mutta ainakin jonkinlainen vastaantulo, ja käsittelee sellaista ongelmaa, joka on olemassa kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä direktiivi on ollut moneen otteeseen intensiivisen keskustelun kohteena kaikissa jäsenvaltioissa, myös neuvostossa ja parlamentissa. Ensimmäisessä käsittelyssä oli ristiriitoja, kuten tiedetään. Minä tiedän, ettei tämä ole mikään helppo kompromissi, eikä ole mahdollista ottaa kaikkien kaikkia näkemyksiä huomioon. Mutta jos me onnistumme työstämään tätä kompromissia siten, että perustavanlaatuiset ehdot, jotka koskevat potilaiden saamaa apua, saadaan kirjattua niin, että kaikki osapuolet ne hyväksyvät, on se melkoinen saavutus tälle parlamentille. Ei ole millään lailla epäily kysymyksen kohteena, että potilaat tarvitsevat tällaisen direktiivin, tarvitsevat sen pian, ja että potilaiden on voitava saada terveydenhuolto palveluja toisesta jäsenvaltiosta, jos he eivät niitä omassa jäsenvaltiossaan voi saada joko ollenkaan tai riittävän nopeasti. Tämähän on silloin erittäin hyvä huomio ja ratkaisu. Ja tämä ratkaisu vaikuttaa myös myönteisesti potilaiden oikeuksiin. E, vaikuttaa suoranaisesti siten, että potilaiden hoito koko Euroopan unionissa paranee. Eli ei ole ollenkaan kyse minkään yhtenäisen järjestelmän luomisesta, koska kullakin jäsenvaltiolla on oma järjestelmänsä. Ennemminkin on kyse siitä, että laajennetaan hoitomahdollisuuksien kirjoa ja parannetaan hoidon saatavuutta monissa valtioissa. Tiedän, että monissa jäsenvaltioissa, myös Puolassa, on katsottu tämä direktiivi ongelmalliseksi ennen kaikkea, kun on kyse tuosta terveysmatkailusta. En niinkään pelkäisi tällaista siitäkään syystä, että on olemassa tietty este, joka muodostuu siitä, että jäsenvaltio vastaa niistä kustannuksista, joita omassa jäsenvaltiossa kyseisestä hoidosta syntyisi. Jos siis potilas päättää valita jonkin toisen valtion ja hakea itsellensä sieltä hoitoa, joutuu hän mahdollisesti myös maksamaan lisää omasta taskustaan, aivan kuten kollega totesi. Ei tämä ole mikään yleinen matkustuslupa. Ja ajatellen myös äh, monia eri terveydenhuoltopalveluja, ne ovat meillä äh, varmasti edullisemmin saatavana kuin vaikkapa Saksassa, joten tuskinpa meiltä syntyy mitään valtavaa terveysturismia Saksaan päin. Minä uskon, että tämä on hyvä järjestelmä. Gutierrez. Señor presidente, yo estoy de acuerdo con François usted en la mayoría de las cosas, el 99%, y también con drama, con drama. Kiitoksia. Voin olla 90 prosenttisesti yhtä mieltä tämän ehdotuksen kanssa ja ylipäänsä tämä asiakirja on mielestäni hyvä. Ei pidä unohtaa sitä, että Espanja oli oikeastaan tämän blokkaustoimen takana. Eikä pidä unohtaa yhtä niistä tärkeimmistä syistä, minkä vuoksi Espanja vastusti. Kyse on siitä, että yhdestä maasta menee henkilö toiseen maahan, joka tarjoaa palvelun, ja tämä on koko ongelman ydin. Tämä on asia, joka täytyy ratkaista. Eli siis yksi maa hoitaa esimerkiksi harvinaislaatuisen taudin, ja muut maat kieltäytyvät tai eivät voi näin tehdä. Eli maiden välillä vallitsee kyllä suuria eroja. Ja meidän täytyy tunnustaa se asia, että kyllä terveysmatkailua tulee tapahtumaan. Ja selkeitä trendejä on nähtävissä, joilla tämä voidaan todistaa. Monet ihmiset, jotka eivät maksa veroja, silti saavat hoitoa. Tämä on sellainen asia, jonka neuvostokin on ottanut esiin. Monet britit tai saksalaiset matkustavat Espanjaan, vaikka eivät ole maassa virallisesti oleskelevia henkilöitä, koska haluavat sitten palata omiin maihinsa. Nyt olemme onnistuneet ratkaisemaan tämän ongelman. ajatus siitä, että sitä voi koska tahansa mennä mihin tahansa ja saada kaikenlaisia oikeuksia, niin eihän se vetele. Kyllä ihmisten täytyy ymmärtää se, että heidän täytyy maksaa veroja, jotta saavat oikeuden käyttää paikallisia palveluita. Ja tästä syystä ehdotimme kahta eri oikeusperustaa. Itse potilaan tulisi voida valita sairaala. Näin väitetään. No, kaippa sitä sitten potilas mieluusti valitsee kallin ja hienon sairaalan Madridissa kuin jonkin erämässä olevan pikkusairaalan. jäsenvaltiolla täytyy olla tiettyjä oikeuksia sanoa, että me emme esimerkiksi hyväksy enempää kuin vaikkapa 90 potilasta vuosittain. Vain tällä tavalla voimme todella ymmärtää, miten systeemi toimii. Ja vasta sitten, kun systeemi on toiminnassa, voimme ymmärtää sen hyvät ja huonot puolet. Kyllä pelot ovat ihan oikeutettuja. On todellinen uhka niin kauan kuin ei todellisia sääntöjä ole. Kiitoksia kovasti. Tämä on tuttua kyllä ensimmäisestä käsittelystä. Anteeksi nyt vain kovasti. Seuraavana Janus. Täällä on enää kolme puhujaa. Muutoin meillä loppuu kerta kaikkiaan aita, aika kesken. Um, azt gondolom, hogy már az is mindenképpen dicséretes, Kiitos puheenjohtaja. Minusta on kyllä kiitettävä sitä, miten rouva Grostet on hyvin päättäväisellä johdonmukaisella tavalla kyseenalaistanut neuvoston kannan. Kolme seikkaa minusta, joita on äh, korostettava. Minusta teidän ehdotuksenne, joka liittyi tuohon ennalta annettavaan hyväksyntään, on teidän muotoilunne myötä paljon tarkempi kuin neuvoston kannassa ja ehdotankin kollegoilleni, että he tukisivat tätä. Aivan yhtä tärkeää on tuo tiedotusjärjestelmä ja kysymys siitä, että potilailla on oikeus saada vastaavat tiedot. Mutta tähän liittyy toinenkin puoli, jota ei vielä toistaiseksi ole korostettu, nimittäin hoitopuoli. Eli ne, jotka tarjoavat hoitoa, heidän on aivan yhtä tarkoin tiedettävä, kuka on vakuutettu ja kuka ei. Tällä tavoin voidaan välttyä asian myöhemmältä käsittelyltä. Ja vielä eräs seikka, jota ei juurikaan ole mainittu, ovat nämä selvitystahot. Rova Grostet totesi näistä toisin kuin neuvosto, että tämä laskuselvittely tai missä muodossa se nyt sanotaankin, on kaikki taattava, että kaikki sujuu ammattimaisesti, nopeasti ja luotettavasti. Ja siksi tämä ongelma on jollakin tapaa ratkaistava. Ei pidä unohtaa sitä, ettei Euroopassa makseta joka paikassa euroilla. Esimerkiksi vaihtokurssin myötä voi syntyä joitakin ongelmia, jotka olisi ongelma etukäteen ratkaisemalla vältettävissä. Lisäksi haluaisin todeta, että neuvoston kanssa käytyjen keskustelujen ohessahan tärkeää on se, että meidän on päätettävä yhdessä neuvoston kanssa. Eli kun me valmistelemme päätöksiä valiokuntakokouksessa ja täysistunnossa, on kaiken aikaa muistettava tämä. Jos me emme saa määräenemmistöä, me saatamme hävitä tässä asiassa on myös muita ristiriitoja, jotka ehkä voidaan korjata tarkistuksia tekemällä. Voimme olla samaa mieltä siitä, että nyt ollaan vihdoinkin ratkaisemassa pitkään esillä ollut ongelma. Meillä on unkarilainen sanonta, haluaisin eh, kiinnittää huomionne juuri siihen, ei saa käydä niin, että vuoret harmaantuvat ja hiiret itkevät. Linda McEwan. Kiitos puheenjohtaja sisällöstä. Ennakkolupa. Olen samaa mieltä Rod Perenin kanssa siitä, että meidän täytyy lähentyä neuvostoa kohti, jotta pääsemme sopimukseen. Tämä oli neuvoston kannalta hankala kohta. Siis tässä on sanottu, että tämä on ehkä hieman liian avoin, mutta täytyisi saada määritetty lista siitä, mitä voi tehdä ja mitä ei voida tehdä. Siis olen samaa mieltä ennakkoluvasta, mutta siinä täytyy olla selkeä. Sitten harvinaiset taudit. Haluaisin kysyttää komissiolta, miten tämä suhtautuu asetukseen 883 koska tällä hetkellä sosiaaliturvan puitteissa ihmiset voivat äh, tätä hoitoa hakea muualta ja potilaiden kanta se on etu, koska äh, he saavat korvauksen. Eli en haluaisi välttämättä lähteä tälle ennakkoluvan tielle harvinaisten sairauksien kohdalla, koska meillähän on tällaisia puoskarilääkäritapauksia potilaista, jotka ovat lähteneet ulkomaille. Ihmiset ovat kuluttaneet tuhansia euroja hoitoon, josta ei ole ollut hyötyä. Eli tämän tyyppisiä tapauksia täytyy kontrolloida, koska ihmiset ovat aina epätoivoisia, kun he ovat sairaita. Eli olisi parempi mennä ulkomaille lain puitteissa. Haluan tukea esittelijää tässä tietojen vaihdossa, joka koskee väärinkäytöstapauksia. Tämä on hyvin tärkeä kohta, josta neuvosto ei puhu. Tarkistukset 72 ja 73. Lainsäätäjien täytyy saada tietoa siitä, jos lääkäri on poistettu rekisteristä. Tällä hetkellä tätä ei tapahdu. Omassa maassani oli tapaus lääkäristä, me emme tienneet, että hänellä oli ollut ongelmia Saksassa. Sitten ennakkomaksut, no tässäkin täytyisi saada yhtävertaisuutta, mutta haluaisin saada komissiolta tietoa tämän terveyskortin korvauksista, koska tässäkin on ollut viivästyksiä. Ja esittelijälle haluaisin sanoa, miten yksityinen sairaala hyväksyisi ottamaan vastaan potilaan, jos hallitus kieltäytyy maksamasta. Eli montako vuotta joutuisi odottamaan. Eli haluammeko me estää potilaita liikkumasta. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tällaista oikeusasiamiehen virkaa ei tule luoda. Me emme voi joka lain yhteydessä luoda valtavaa byrokratiaa, mutta samaan hengenvetoon haluaisin sanoa, että meillä täytyisi olla näitä tietopisteitä, jotka ovat suhteessa ihmisten, liikkuvien ihmisten määrään. Me emme voi odottaa, että hallitukset perustavat tällaisia tietopisteitä sairauksista, joita voi saada ulkomaille, jos kyse on sairauksesta, sairaudesta, johon ei saa hoitoa edes omassa maassaan. Eli kuinka monesta ihmisestä tässä puhutaan, jotka tällaista tietoa haluaisivat. Ja tämä on viimeinen niin Tässä puhuttiin massiivisista tietokonejärjestelmistä ja resepteistä, jotka kelpaisivat kaikissa maissa meidän ei tule asettaa talousarviota tälle, määrärahoja tälle. Me emme ole terveysministereitä. Me, niin, vielä tärke, tärkeä kommentti aikatauluun liittyen aikataulun liittyen. Määräaika on torstaina kello 12. Tämä on aivan liian varhain, koska niin tiedän, niin, niin, niin haluan, että tämä otetaan nyt esille tämä asia. Chciałbym, chciałbym się odnieść do y, e, poprawki 22, stanowisko Rady, punkt 39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 ennalta annettavaa hyväksyntää ei tulisi, jos yleinen etu sitä vastustaa. Minä pelkään hiukan tällaisia yleisiä muotoiluja. Olen elänyt kommunistisessa järjestelmässä ja siellä havainnut, että joku ei saanut passia – koska yleiset yhteiskunnalliset edut puhuivat sitä vastaan. Haluan välttää tällaisia muotoiluja, mutta tässä eh, tarkistuksessa on jotakin, mitä en oikein ymmärrä. Voitteko ehkä, hyvä Rova Hostet, eh, selittää sen minulle? Tällaista ennakkohyväksyntää ei anneta, jos on olemassa vaara, että yleiset yhteiskunnalliset syyt estäisivät sen. Ja mitä oikein tarkoitetaan tällaisella vaaralla? Minkälaisissa tilanteissa voisi käydä niin, että etukäteishyväksyntää ei voida antaa? Kiitoksia. Monia eri kysymyksiä komissiolle. Testori Sanko pääosaston edustajana. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan kiittää Krostitia mietinnöstä. Olen täällä tänään sen takia, että minusta oli erittäin tärkeää olla tässä ensimmäisessä käsittelyssä ja keskustelussa, jotta ymmärtäisin, mitkä ovat ympäristövaliokunnan kannat. Tehän tiedätte, että komission ehdotus oli erittäin kunnianhimoinen alussa ja me olemme erittäin tyytyväisiä tähän ensimmäiseen käsittelyyn. Olemme tyytyväisiä siitä, että ensimmäisessä käsittelyssä tuitte meidän kunnianhimoisia tavoitteitamme, mutta sitten neuvottelut neuvostossa olivat erittäin hankalat, aivan kuten Rothberg sanoi. Ne olivat niin vaikeat, että lopulta jouduimme ihan blokkitilanteeseen. Olimme tilanteessa, jossa olisimme saattaneet jopa epäonnistua yhteisen kannan omaksumisessa. Ja sitten terveysalan ministerit ymmärsivät, että olimme tässä eurooppalaisen potilaan perusoikeuksien edessä ja jotain täytyy tehdä. Kyse on alueesta, jossa jäsenvaltiot joutuvat pitämään huolta budjettinsa kestävyydestä. Tässä puhutaan siis rahasta ja terveyden, terveydenalan ministerillä on tiettyä vastuuta ja oman kansallisen järjestelmän kestävyydestä. Siitä syystä me komissiossa tuimme yhteistä kantaa, yhteistä kantaa, jo, jossa otettiin esiin tämä ennakkolupajärjestelmä, jota meidän alkuperäisessä ehdotuksessa me ei ollut. Me tuimme sitä, koska me ymmärsimme, että tämä oli erittäin tärkeä asia jäsenvaltioille. haluan jälleen kerran siterata Dagmaria. Tämän täytyy olla rehell... Tässä täytyy olla rehellisiä. On tilanteita, joissa jäsenvaltioiden täytyy voida sanoa, että emme voi myöntää lupaa, koska se muodostaisi uhan oman terveydenhuoltojärjestelmän kestävyydelle, mutta tässä täytyy olla rehellinen, ei diskriminoida. Joten meidän täytyy luoda järjestelmä, jonka myötä voimme tai jonka myötä terveydenhuoltoministeri voi sanoa, että ei, ei ole varaa, en maksa. Toisaalta, silloin kun ei ole mitään syytä pelätä talousarvion kestävyyttä, niin kriteerien, kriteeriluettelon täytyy olla kattava ja potilaan täytyy tietää, mitä odottaa. Eli jos olisi avoin lista, Toki me tuemme avointa listaa yhteisessä kannassa, mutta tässä kohtaa mielestäni jäsenvaltiot voisivat vähän ponnistella ja laatia kattavan listan. Mitä sitten tulee ennakkolupaa kysymykseen? Uskon, että parlamentinkin täytyy hiukan liikahtaa. Krostetinkin täytyy hiukan liikahtaa neuvostoa kohti. Sitten potilaalle tiedottamisesta. On erittäin tärkeää, että potilas, joka haluaa liikkua, saa tietoa. Ja haluan tässä puhua Linda Mäkevänille. Me puhumme siitä, että tällä hetkellä noin alle prosentti potilaista liikkuu rajat yli yllättävällä tavalla. Ja tämän direktiivin myötä eh, lukumäärä ei kyllä eh, kasva, koska ei, kaikki haluavat tietysti koto, kotopuolessa hoitoa, ei kukaan halua mennä hoidettavaksi ulkomaille. Eli maksimissaan noin yksi prosentti tulee olemaan tämä luku. Eli varmasti on mahdollisuutta, mahdollisuuksia myös antaa potilaille tietoa. Ja mitä tulee siihen, että meidän, mitä tulee potilaiden varoihin, pitäisi olla jonkinlainen etukäteismaksu ja koska omaksumme ennakkolupajärjestelmän, niin kyllä jäsenvaltiot tietävät, minkälaisista summista puhutaan ja kuinka paljon rahaa tulee maksaa. Eli kyllä joissain tapauksissa voidaan myös varmistaa tämä ennakkomaksu. Sitten harvinaiset sairaudet. Tässä asetuksessa voidaan ehkäpä antaa vastaus tietyille harvinaisille sairauksille, koska on totta, että henkilö joka saa hoitoa harvinaiseen sairauteen, voi pyytää ennakkolupajärjestelmää ja voi liikkua. Mutta jossain tapauksessa ihmiset eivät tiedä siitä, että heillä on tällainen tauti. Kotimaassa ei ole edes diagnosointikeinoja, joten Uskomme, että tämän asetuksen avulla voidaan antaa myös enemmän tietoa harvinaisista sairauksista, koska tällä, saamme, tällä, tällä tavalla saamme tällaisen tietopuulin ja voimme lisätä diagnoosi, diagnosointikapasiteettia. Kuitenkin ähm, meidän täytyy arvioida, että mis, minkälaisesta lukumäärästä sairauksia, harvinaisia sairauksia puhumme ja kuinka paljon rahaa tässä on pelissä, koska emme voi pyytää, että kansallisista budjeteista maksetaan kaikki kaikki mahdolliset harvinaisten sairauksien hoidot. Mutta me pidämme kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, että löydämme jonkinlaisen kestävän ratkaisun ja tasapainon. Sitten e-terveys. Olemme taistelleet myös neuvostossa siitä, että sen puolesta, mitä Krostet nyt tarkistuksessa esittää, eli että annettaisiin laajemmat toimivallat määritellä sitä, että kuka määrittää standardeja ja kuka niitä täytäntöönpanee. E-terveyshän tulee olemaan keino parantaa potilaiden turvallisuutta ja säästää myös kustannuksissa, joten uskomme, että tulevina vuosina e-terveys tulee kehittymään. Se tarvitsee oikeudellisen perustan. Komissio tarvitsee oikeudellisen perustan voidakseen tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Mitä sitten tulee laatukriteereihin? Me olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää saada direktiiviin eh, sellainen perusta, jonka pohjalta voidaan työstää laatukriteerejä ja potilaiden turvallisuuskysymyksiä. Tätä nykyään ei ole mahdollista määrittää Euroopan tasolla yhteisiä laatukriteerejä, koska tilanne, tilanteet vaihtelevat maittain, mutta yhteinen kanta antaa meille perustan, koska ymmärretään, että jäsenvaltion, siis hoitavan jäsenvaltion tehtävä on löytää omat laatukriteerinsä. Ja, eli kotimaan täytyy päättää, mitkä ovat laatukriteerit. Ja toisissa toinen maa, jonka maksaa viulut, se voi sanoa, että jos laadut eivät täyty kotimaassa, siis maksajan maassa, niin silloin ei heru rahaakaan. Eli jollain tavalla täytyy tunnustaa yhteisiä, määrittää yhteisiä kriteerejä. Johtopäätös. Tämä on sellainen laki, joka on aivan perustavan laatuinen ja tärkeä. Ei ainoastaan siksi, että se antaa oikeudellisen perustan eurooppalaisille potilaille käyttää oikeuksiaan, vaan myös sen vuoksi, että se luo perustan, jonka pohjalta voimme tehdä yhteistyötä kohti parempaa ja tehokkaampaa järjestelmää niin, että voidaan saada hiukan konvergenssia siellä, missä se on mahdollista, voidaan luoda ö, integroidumpia yhteistyöalueita. Joten haluaisin vedota sen puolesta, että me löytäisimme kompromissin nopeasti mielellään. Olisi sääli, jos joutuisimme hankalaan sovitteluun tässä kohtaa. Joten yrittäkäämme löytää sellainen kanta parlamentissakin, jonka myötä voisimme löytää yhteisymmärryksen jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Okei. Okay. Thank you very much for this no niin, suuret kiitokset näistä puheenvuoroista. François Grostet on esitellyt tämän meille aika pitkällisesti ja tehokkaasti. Itse asiassa meille ei nyt jää enää aikaa Ehkä voin antaa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi, sitten ilmoitan, mikä on tarkistusten jättöaikataulu ja pyydän anteeksi kollegoilta Fjellner ja muut. Meillä ei kerta kaikkiaan ole enempää aikaa. Pari minuuttia. François. Herra puheenjohtaja, hyvin lyhyesti. Kuuntelin kollegoja ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoja he ovat kaikki tietoisia siitä, että asioissa täytyy päästä eteenpäin ja että asiat tulisi viedä päätökseen ja päädyttäisiin tekstiin, joka olisi potilaiden kannalta mielenkiintoinen. Haluaisin rauhoitella tiettyjä kollegoja, jotka olivat aivan erityisen huolissaan, enemmän huolissaan kuin muut siitä, että tästä syntyisi tiettyihin maihin tällaisia virtoja No kun kuuntelee ministerineuvostoa, niin siinä on kysymys hyvin pienestä määrästä ihmistä, siis alle prosentista Euroopan unionin kansalaisia. Mehän tiedämme, että yleisesti ottaen ihmiset haluavat mieluummin saada hoitoa omassa maassaan. Eli hyvin erityislaatuisissa tapauksissa lähdetään hakemaan hoitoa toisesta jäsenmaasta. Eli tämä täytyy suhteuttaa. Ja ennakkolupa, vaatimus ja se, että jäsenvaltio maksaa korvaukset sen mukaan, miten tässä alkuperämaassa näitä korvauksia olisi maksettu, niin tässähän vastataan näihin huolenaiheisiin, joita kollegat ovat ottaneet esille. Eli haluaisin rauhoitella heitä. Kun näistä ongelmista on päästy eroon, koska siis meillähän on näihin ongelmiin vastaukset olemassa, niin sitten täytyy päästä eteenpäin, jotta todellakin voidaan tehdä työtä, työstää kompromisseja ja jos päästäisiin asian kanssa päätökseen toisessa käsittelyssä, niin se olisi hyvä asia parlamentin kannalta, koska odotukset ovat korkealle. Haluaisin toistaa vielä sen, että me ehdotamme teille asia, joka on seurausta tuomioistuimen tuomioista, eikä mistään muusta. Kiitokset aine ja aihe, jossa on paljon monille ihmisille tärkeää. Siksi ymmärrän myös sen, että kollegat ovat niin ahkeria aiheen parissa myös tarkistusten suhteen. Meillä on nyt kuitenkin ongelma. 27.–28. lokakuuta meidän on äänestettävä valiokunnassa. Se ei onnistu muutoin. Me tarvitsemme 15 työpäivää näille monille tarkistuksille, joita tulee, jotta asia hoituu kunnolla, joten siten 13. 30 päivä syyskuuta kello 18 joudutaan laittamaan rajaksi, ei kello 12. Tämä aihe on ollut kaikille jo pitkään tuttu. Eli 30. syyskuuta kello 18 tarkistusten jättöraja. Kiitokset kollegoille osallistumisesta ja totean vielä, että me teemme tämän niin tällä uudella välineellä sähköisellä. Kiitokset tulkeille